Okay, colleagues, can we, can we begin? Hyvät kollegat, voimmeko aloittaa? Ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi Bertin puolesta, puheenjohtajan puolesta, joka ei valitettavasti voi olla tällä kanssamme, koska minä olen vanhin jäsen ole puheenjohtajana, koska varapuheenjohtajatkaan eivät voi olla paikalla tänään. Ensinnäkin esityslistan hyväksymistä. Minulla on kaksi ehdotusta. Vihreät ovat pyytäneet, että lykkäämme kohtaa 16. En näe mitään ongelmaa siinä, joten ehdotan, että hyväksymme sen. ECR on pyytänyt lykkäämään äänestyksiä. Se on vähän ongelmallisempaa. Meillä on ollut tämä esityslista 28. lokakuuta lähtien pyyntö on esitetty vasta eilen. Äh, sitten kilpailupolitiikasta meillä menetämme mahdollisuuden antaa lausunnon, jos emme äänestä tätä. En näe mitään hyvää syytä sille, että lykkäämme äänestyksiä, mutta sääntöjen mukaisesti meidän on äänestettävä tästä pyynnöstä, joten ehdotan, että teemme sen nyt kuka kannattaa äänestysten lykkäämistä, kuka vastustaa äänestysten lykkäämistä, tyhjää. Tämä on selvästi hyljätty, hylätty, joten äänestämme sitten kello 10. Kiitoksia. Onko muita kommentteja esityslistaan? Jos ei, niin sitten äm, se on hyväksytty. Yksi muutos, eli kohta 16 ja pois 15. lokakuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjat ovat käytössänne. Jos kommentteja tulee kokouksen loppuun mennessä, niin sitten ne on hyväksytty. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoitukset. on pyydetty kertomaan tämä tavallinen ilmoitus, että tämä kokous menee verkkoon ja on pyydetty, että tulkkauksen takia puhuisitte normaaliin tahtiin. Ja, ähm... Puheenjohtaja, olisi yksi kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin ja pyytäisin, että tämä lisättäisiin äh, sitten kun puheenjohtajakin on paikalla, niin seuraavan koordinaattorin kokouksen esityslistalle. Tänään järjestettiin konferenssi, jossa puheenjohtajakin puhui. Kyse oli SETAsta ja investointisuojasta. Poliittisessa ryhmässäni on koko joukko jäseniä, jotka ovat nyt sitä mieltä, että valiokunnan puheenjohtaja ei aina välttämättä puheenvuorossaan heijastele parlamentin kantaa tai mm, valiokunnan enemmistön kantaa, vaan pikemminkin omaa ja oman poliittisen ryhmänsä kantaa näissä julkisissa puheenvuoroissaan. Meillä on nyt tällainen vaikutelma syntynyt ja olisi mukavaa, jos voitaisiin tämä asia nostaa keskustelun aiheeksi. Sehän on nimittäin noussut esiin jo tiedotusvälineissäkin. Ja nämä hänen kommenttinsa ovat saaneet siellä paljon heijastuspintaa. Take your point. We show, uh, have a discussion this. Kiitoksia. Äh, me keskustelemme tästä asiassa seuraavassa koordinaattorien kokouksessa. On vain yksi äh, puheenjohtajan ilmoitus. Äh, tämä liittyy tämän DC-palvelu poikkeukseen eilen VTO äh, käsitteli näitä äh, vähiten kehittyneiden maiden palveluiden poikkeusta. Se on tärkeä osa Dohan kehitysagendaa ja se äh, on osa EUn sitoumusta. Tämä poikkeus on voimassa niin kauan, kunnes maa siirtyy pois vähiten kehittyneen maan statuksesta. Sitten seuraava kohta, äh, kolmikantaneuvottelujen tilanne. Uusia kolmikantaneuvotteluja ei ollut viimeisen kokouksen jälkeen, joten mitään keskusteltavaa ei ole. Sitten menemme seuraavaan äh, kohtaan, nimittäin kohdat 5 ja 6, jotka käsittelemme yhdessä. Tässä on kyse Moldovan äh, tasavallan välisen assosiaatisopimuksen suojalausekkeesta ja samoin myös Georgian Ja tässä ähm, äh, puhutaan äh, assosiaatiosopimuksen suojalausekkeen ja tullietuuksien väliaikaista suspendointia koskevan toimenpiteiden kiertämisen ehkäisemismekanismista. Ja annan heti äh, Moldovasta puheenvuoron Scholzille ja sitten Landsbergisille Georgiasta. Kiitos puheenjohtaja kollegat tehnyt, että aloitan esittämällä yhden huomion, joka liittyy laajempaankin asiaan kuin yksinomaan kauppa, suojelauseke ja tullietuudet liittyen tähän EU-Moldova-assosiaatiosopimukseen. Viime maanantaina nimittäin täällä Euroopan parlamentissa ulkoasiainvaliokunnassa käytiin laajaa keskustelua Moldovan tilanteesta Moldovan parlamentin puhemiehen kanssa. Ja Moldovan parlamentin puhemies totesi, että Moldovan on tehtävä kaikkensa tehtävä kovasti vielä kotiläksyjä päästäkseen siitä vaikeasta tilanteesta, joka maassa nyt sosiaalisesti, taloudellisesti ja myös poliittisesti vallitsee. Eli täytyy toteuttaa tarpeelliset uudistukset maan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen parantamiseksi. Erityisesti oikeuslaitosta, oikeusjärjestelmää täytyy uudistaa, parantaa ja korruptiota torjua. Ja nyt mm, mm, mm, tällä hetkellä uudistukset hiukan yskähtelevät. Moldovan parlamentin puhemies ja myös Euroopan parlamentin edustajat valiokunnassa katsoivat, että meidän tulisi vahvistaa yhteistyötä Moldovan eri poliittisten voimien kanssa, jotta näihin uudistustavoitteisiin päästäisiin. Kauppa ja ylipäätään tullietusjärjestelmä ovat osa tätä yhteistyötä ja tämä tarkoittaa sitä, että molempien osapuolten täytyy uudelleen tarkastella sitä, että mikä vaikutus tällä tulee olemaan talouteen ja maan äh, kansalaisten tilanteeseen, vaurauteen ja hyvinvointiin, työpaikkojen luomiseen ja niin edelleen. Ja eilen, kun saatiin komission tiedonanto uudesta lähestymistavasta Euroopan unionin naapuruuspolitiikassa, komissio korosti, että meidän on tehtävä kaikkemme löytääksemme uusia tapoja parantaa naapurimaidemme sosiaalista ja taloudellista tilannetta, jotta paine vähenee. Ja meillä on tässä todella merkittävä haaste. Kauppasopimus Moldovan kanssa, niin kuin useimmat näistä muistakin sopimuksista, sisältää tällaisen kahdenvälisen suojalausekkeen, jolloin tullietuudet voidaan keskeyttää väliaikaisesti siinä tapauksessa, että vienti lisääntyisi merkittävällä tavalla ja, tai tuonti toiseen, maahan lisääntyisi merkittävällä tavalla ja näin saattaisi vahingoittaa tämän maan talouselämää. Samoin tähän liittyy tämä kiertämisen ehkäisemismekanismi, joka liittyy esimerkiksi tiettyjen maataloustuotteiden kiintiömäärään, jos tämä määrä tuonnissa ylitetään. Euroopan unionin sisäisessä lainsäädännössä tarvitaan myös määräyksiä, jotta tämän kiertämisen estämismekanismi eh, saadaan toimivaksi. Ja EU-Moldova assosiaatiosopimuksellehan jo vuonna 2014 marraskuun lopussa Euroopan parlamentti antoi hyväksyntänsä. Nyt meidän täytyy vielä vahvistaa Äh, Euroopan unionin tuottajien suojaa tarpeellisissa olosuhteissa, tarpeellisissa tilanteissa. Äh, komissio on tehnyt ehdotuksen ja yhteislainsäätäjät ovat tästä keskustelleet jo Etelä-Korea, Keski-Amerikka, Kolumbia ja Peru sopimuksista neuvoteltaessa. Joten tällainen suojajärjestelmä, suojalauseke on tärkeää niin Euroopan unionille kuin itse asiassa näiden kolmansien maidenkin talouselämälle ja talouden kehittämiselle. Pidän tätä raportointivelvollisuutta erittäin hyvänä. Siinähän todetaan, että komission tulee julkaista ja toimittaa yhteislainsäätäjille vuosittainen kertomus näiden asetusten täytäntöönpanosta. Tämä lisää demokraattista valvontaa ja sopimusten täytäntöönpanoa. Ja näin tietenkin myös parlamentin valvontamahdollisuus paranee, kun ajatellaan yhteistä kauppapolitiikkaamme ja sen läpinäkyvyyttä. Haluaisin kertoa teille, että eilen me olemme itse asiassa saaneet tässä asiassa neuvoston ehdotuksen, joten yhteislainsäätäjät tässä toimivat varsin nopeasti ottaen huomioon tilanteen kiireellisyyden. Agri-valiokunta on hyväksynyt lokakuussa oman lausuntonsa ja minä ehdotankin tässä omassa mietinnössäni, että Euroopan parlamentin tulisi hyväksyä komission ehdotus sitä muuttamatta. Toivon, että olette samalla kannalla ja nyt mielelläni kuulisin huomioitanne liittyen tähän mietintöluonnokseeni. Ja nyt haluaisin muuten vielä kiittää Tatjanaa sihteeristöstä, joka on kovasti auttanut tässä työssä. Saimme hänen kauttaan tärkeää tietoa komissiostakin. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Landsbergis Georgiasta. Bye. Kiitoksia. Minulla on Julu Winklerin varjoesittelijän, Moldovan varjoesittelijän lyhyt lausunto. Pitäisikö minun lukea se nyt vai myöhemmin? Okei, okay. okei, okay, good. Hyvä, selvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä todellakin äh, sanottavaa ei ole kovinkaan paljon. Edustaja Schulzin lausunnon jälkeen nämä kaksi asiaa ovat hyvin samantapaisia. Me toisin esiin kaksi asiaa, jotka erottavat Georgian – kaikista muista itäisen naapurustoalueen kumppanuusmaista ja kaikista niistä maista, jotka ovat äm, DCFTA-sopimuksen allekirjoittaneet. Georgia on ensinnäkin toimeenpanossa saanut kaikkein eniten ähm, edistystä aikaan. Ja toinen asia on se, että georgialaiset ovat kaikkein Euroopan mielisimpiä koko itäisen naapurustoalueen maista. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me lähetämme oikean viestin omalta puoleltamme tämän sopimuksen suhteen, nimittäin sen, että arvostamme heidän kumppanustaan ja heidän sitoumustaan tämän sopimuksen osalta. Tämän erityisen ehdotuksen suhteen mielestäni ei ole hyvää syytä sille, että me joutuisimme koskaan tällaista kiertämisen estämismekanismia käynnistämään, sillä Georgia on erittäin hyvin ollut oikeilla linjoilla ja motivoitunut käyttämään sopimuksen mahdollisuuksia. En usko, että mitään ongelmia siis koituu tulevaisuudessakaan ja ehdotan siis hyväksymistä ilman tarkistuksia hyvin nopeasti. Varmastikin voitte olla samaa mieltä, kun olette nähneet luonnokseni ja kuulleet kollegoiden mielipiteet. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja äh, palaan äh, heti äh, pian teihin. Te puhuitte siis nyt Winklerin nimissä, EPPn varjoesittelijän nimissä. Kiitoksia EPPn varjoesittelijänä. Minä olen Äh, iloinen siitä, että meillä on tämä kiertämisen ehkäisemismekanismi ja suojalausuke äh, tässä äh, ähm, Moldovan sopimuksessa. Tämä ei ole mikään ähm, uusi asia. Näitä on ollut myös Kolumbian ja Perun kanssa sekä Korean kanssa kummankin, kaikki nämä säädökset on hyväksyttävä sekä Moldovan että EUn osapuolen. Euroopan parlamentti antoi jo hyväksyntänsä EU-Moldova-assosiaatisopimukselle Brysselissä viime vuonna suurella enemmistöllä. Olen iloinen huomatessa, että olemme vakavissamme tässäkin asiassa ja meidän kunnianhimomme ei saisi ähm, loppua tähän laajan vapaakauppa-aloisen. Toivottavasti Moldova etenee uudistusten tiellä kohti Eurooppaa. Meidän pitää yrittää antaa mahdollisimman paljon tukea tämän edistämiseksi. Minä toivoisin, että voimme auttaa esittelijä työssään hyväksymällä tämän lausuntoluonnoksen mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Pysytään sitten Moldovassa ja annan puheenvuoro Nikola Dantille, joka on SMTn varjoesittelijä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollega Scholzia ne tekemästään työstä. Kuten jo esittelijä sanoi, tämä ehdotus perustuu jo hyväksyttyihin asetuksiin, jotka liittyvät vapaakauppasopimuksiin, jotka ovat olemassa Korean Etelä-Amerikan, Kolumbian ja Perun kanssa. Ähm, Moldovan kanssa käytävä kauppa on vahvistunut äh, ja vienti Eurooppaan on kaksinkertaistunut tai kolminkertaistunut joissain tuotteissa, kun taas Euroopan unionin äh, vienti Moldovaan on pysynyt samana. 20 äh, prosentin viennin nousu kaupassa ja 31 prosentin nousu maataloustuotteissa. Tämä on erittäin tärkeää uudistusten tukemiseksi. Mielestäni tämä ehdotus on tyydyttävä ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, ettei tehdä tarkistuksia komission alkuperäiseen ehdotukseen. Mielestäni mm, nämä toimenpiteiden suhteellisuus on hyvä asia ja se, että ne on ajallisesti rajoitettu ja on myös tärkeää, että komissio pystyy suojelemaan teollisuutta, jos siihen on syytä. Ja myöskin se, että komission on perusteltava nämä toimenpiteet. Kuten esittelijä Scholz, olemme iloisia siitä, että komission täytyy esittää parlamentille neuvostelun vuosikertomus ja tällä tavoin taataan tämän toiminnan demokraattinen valvonta. Tämän assosiaatisopimuksen tavoite on se, että tuetaan Moldovan taloutta ja uudistuksia, joita Moldova toteuttaa usealla saralla. Kiitän vielä kollega Scholzia ja toivon, että tämä mietintö voidaan hyväksyä suurella enemmistöllä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. En näe ECRn, liberaalien tai vihreiden varjoesittelijöitä, ellei joku ole saanut pyyntöä puhua heidän puolestaan, niin sitten siirrymme Georgiaan. Hyvä on, siirrymme Georgiaan. Soin muita, mutta Nikolai puhuu hänen puolestaan. Niin, minulla on edustaja Moisan puheenvuoro. Hän on varjoesittelijä tässä asiassa ja hän on lähettänyt minulle seuraavan viestin, jonka eh, luen teille Edustaja Moisa ei voinut puhua tänä aamuna. Haluaisin tukea Landbergisin ehdotusta, että ei tehdä tarkistuksia komission ehdotukseen liittyen tähän Georgian assosiaatiosopimukseen, koska tässä on kyse muutoksista, jotka on tarkoitus tehdä itse sopimukseen. Uh, Kiitoksia. Ja sitten Helmut Scholz puhuu Georgia varjoesittelijänä. My colleague. Kyllä, minä puhun varjoesittelijämme puolesta, joka on äh, kauttani halunnut välittää puheenvuoronsa. Hän toteaa, että kun ajatellaan äh, Georgian ihmisoikeus- ja demokratiatilannetta, joka saattaisi tarjota EUlle mahdollisuuden uudelleen tarkastella tämä, tätä sopimusta kaiken kaikkiaan, niin katsotaan, että komission ehdotus on hyväksyttävä ja komission lähtökohta hyväksyttävä, koska kyse on nyt kerran tästä kiertämisen estämislausekkeesta tarvitaan tällainen automatiikka, jos kun esimerkiksi perusta on tuotu vastoin VTO sääntöjä, liian suuria määriä bananeja Euroopan unioni. Kiitos. Kiitoksia. Ja mennään nyt komission puoleen, joka varmaan on oikein tyytyväinen, kun yksikään jäsen ei ole ehdottanut yhtään tarkistusta, mutta annoin puheenvuoron Erdimas Pitarakselle, olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio arvostaa todellakin työtä, jota esittelijät ja varjoesittelijät ovat tehneet, ja myöskin valiokunnan sihteeristön työtä näissä kysymyksissä. Ja komissionkin mielestä on hienoa edetä nopeasti, ja se toivoo, että nämä kysymykset etenevät nyt nopeasti ilman tarvetta trilogiin, että pääsimme nopeasti loppuun. Kiitoksia. Thank you very much. If there are... Kiitoksia. Jos muita puhuja ei ole, niin sitten päätämme keskustelun tähän. Anteeksi, tarkistusten jätön määräaika on kahdeskymmeneskolmas kolmas marraskuuta kello kaksitoista. kahdeskymmeneskolmas kolmas marraskuuta kello kaksitoista. Sitten menemme kohtaan seitsemän. mutta meillä on ongelma. Esittelijä on äh, jäänyt jumiin äh, liikenteeseen, mutta hän on vain muutama minuutti äh, enää parlamentista, joten odotamme hetken, että hän saapuu tänne. Okay, colleagues, thank you for your um, consideration. If we could recommence, uh, I understand we all have problems with cars. No niin, meillä kaikilla on ongelmia liikenteen ja hautojen ja muun kanssa, mutta on kyllä hyödyllistä, jos ihmiset voisivat olla paikalla ja kohtaan äh, ja varten. Seuraava kohta on seitsemän parlamentin vuonna 2010 antamien Sosiaali- ja ympäristönormien ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpano. Parlamentti hyväksyi 2010 kolme eh, oma mietinnötä, jotka liittyvät eh, ympäristöstandardeihin kansainvälisissä kauppasopimuksissa, yritysten yhteiskuntavastuuseen eh, kansainvälisessä kaupassa ja myöskin ilmastonmuutoksen vaatimuksiin. Inta kehittää nyt parhaita käytänteitä ja ehdottaa toimia, joilla voidaan parantaa puitteistoa, jolla parannettua parlamentaarista valvontaa voidaan saada aikaan. Tässä yhteydessä Inta haluaa seurata, miten komissio on seurannut meidän me ennen kuin teemme uusia suosituksia. Inta lähdettiin lupa tehdä oma aloitemietintö ja nyt meillä on ensimmäinen keskustelu tästä oma aloitemietinnöstä ja esittelijämme on Eleonora Forensi Saguesta. Teillä on puheenvuoro. Grazie Presidente. Ehm, Kiitoksia. Puheenjohtaja, minäkin haluaisin korostaa erästä uutta asiaa tässä mietinnössä. Ensimmäistä kertaa meitä pyydetään arvioimaan parlamentin hyväksymien mietintöjen vaikutusta vuodelta 2010 esimerkiksi vaikutuksia ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja ylikansallisten yhtiöiden toimintaan. Tämä liittyy tärkeisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi Euroopan unionin uuden kauppastrategian määrittelyyn, TTIP-keskusteluun, Nairobin tapahtuma ja myöskin VTO ja COP21. Kaikki nämä luovat uudenlaista skenaariota kansainvälisessä kaupassa, jossa on tärkeää, että Euroopan unioni osa esittää, asettaa oikeat kysymykset keskiöön. Me emme usko, että kaupassa on kyse pelkästään tavaroiden liikkumisesta, vaan tämä vaikuttaa myös tuotantoon ja ihmisten elinolosuhteisiin. Siinä vaiheessa, kun pääoma ja hyödykkeet liikkuvat vapaasti, mm, ja vapautetaan palveluja, erityisesti rahoituspalvelujen alalla, on jo päästy sellaiseen tilanteeseen, että oikeudet ovat heikkeneet ja tällä tavoin vaarana on, että vähitetään ihmisten oikeuksia, tämä hyödyttää vain muutamia. nostamme eh, monet kansalaisjärjestöt, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia ja ympäristökysymyksiä, ovat nostaneet tämän esiin. Ja tämä on tärkeä osa Saifin mietinnössä. On tärkeää löytää uusi tasapaino kauppaan oikeuksien ja perusoikeuksien välillä Euroopan parlamentti ei voi hyväksyä sitä, että työoikeudet ja ympäristön suojelu jää toissijaiseen asemaan, eikä voida hyväksyä sitä, että vapaa että vapaat markkinat menevät ympäristön suojelun edelle. Ähm, kolme asiaa, niiden pitäisi olla mietinnön keskiössä. VTO on uudistaminen, pyysimme sitä vuonna 2010 ja meidän täytyy korostaa sitä tälleen. VTO on asetettava uudistuksen keskiöön ympäristön kestävyys ja ihmisoikeuksien suojelu. Nairobissa pitäisi nostaa yhteen VTO on yhteistyö esimerkiksi ILON kanssa ja ihmisoikeus, YK ihmisoikeuskomitean kanssa Toinen asia on kahdenvälinen ulottuvuus. Meille on erittäin tärkeää, että arvioidaan ähm, eh, ihmisoikeuslauseketta että ihmisoikeuslauseke on erittäin tärkeä osa Euroopan unionin ulko- ja kauppapolitiikkaa, mutta sitä pitäisi vielä parantaa mallina. Joten meidän pitäisi yhdessä katsoa, miten voisimme eh, tehdä siitä vaikuttavamman, esimerkiksi valitusmenetelmä ja eh, miten esimerkiksi kansalaisjärjestö tai alueen yhteisö voisi sitä hyödyntää. Ja lisäksi kauppasopimuksia pitäisi arvioida sekä ex ante että ex post. Ihmisoikeusarvioinnilla ei ole merkitystä merkitystä, jos niitä eivät tee riippumattomat arvioijat. Niiden täytyy olla selkeitä metodologian indikaattoreiden suhteen. Lisäksi olisi laajennettava sitä myöskin sosiaalisiin oikeuksiin ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Ne ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan arvioida kauppasopimuksen vaikutusta. Tämä on asia, jota viemme myöskin eteenpäin tämän valiokunnan sukupuolten välisen tasa-arvon valtavirtaistamistyöryhmässä. Olen iloinen siitä, että olemme jo kollegoiden kesken käyneet erittäin mielenkiintoisen keskustelun tutkimuksesta, joka eh, tarkoituksena oli tehdä eh, Euroopan unionin kauppapolitiikasta vähemmän sokeaa sukupuolinäkökohdille. Kuten YK on ihmisoikeuksien e, erityisedustaja Osrede Sayer sanoi, e, on erittäin tärkeää, että ihmisoikeudet ja ympäristön suojelu e, nousevat etusijalle kauppasuhteissa ja konflikteissa. Meidän on otettava huomioon myös naisten ja lasten oikeuskoulutukseen, myöskin sukupuoli ja seksuaalinen ja lisääntymisterveys sekä monet muut kysymykset. Meidän pitäisi yrittää ehkäistä se maapallon lämpeneminen kahdella asteella. On konkreettisia ehdotuksia normeja tässä yhteydessä on katsottava kauppa sopimuksia tehtävää ympäristölausekkeista, horisontaalista ja kestävän kehityksen lausekkeista myös. Meidän on pantava täytäntöön COP21 sitoumukset Euroopan unionin kyky olla mm, vaikuttava tekijä ja vaikuttaa päästöjen vähentämiseen on erittäin merkittävä, kun tehdään sopimuksia toivottavasti COP21. Sitten yritysten yhteiskuntavastuu. Vuodesta 2010 on edistetty tämä yritysten yhteiskunta vastuuta erittäin tärkeänä osana, mutta se tarkoittaa sitä, että investoidaan ja otetaan huomioon omien toimien yhteiskunnalliset vaikutukset, voiton saavuttaminen voi olla hyväksyttävä ainoastaan, jos huomioidaan ihmisoikeudet ja perusoikeudet niillä alueilla, joissa yritys toimii. Kun vahvistetaan yritysten kansan äh, rajat ylittävää toimintaa, niin on huomioitava myöskin se, miten äh, erilaiset tuotannon siirrot vaikuttavat esimerkiksi ihmisten äh, elin olosuhteisiin. On myös katsottava, miten yritykset noudattavat ympäristönormeja ja normeja. Samoin on katsottava ihmisoikeuksien noudattamista kauppasopimuksissa. Hyvin usein niitä ei huomioida. Meidän on varmistettava se, että yritysten yhteiskuntavastuustandardia noudatetaan kaikkialla – Tässä mietinnössä pyydetään, että yritysten avoimuutta lisätään ja olisi tällainen ex ante arviointi ennen jokaista kauppasopimusta. Keskustelu täällä valiokunnassa on osoittanut, että on erittäin tärkeää, että pyydetään komissiolta lisää aloitteita, joilla parennetaan kaivostoimintaa ja metsään alan toimintaa, jotta pystyttäisiin välttämään esimerkiksi lapsityövoiman käyttö ja äm, alueiden luonnonvarojen riistäminen. Tässä mietinnössä on kaksi haastetta. Yksi on se, että meillä on hyvin paljon erilaisia aiheita, joita on käsiteltävä. Se näkyy myös tässä minun alustuspuheenvuorossani. Toinen seikka on se, että ensimmäistä kertaa Intavaliokunnassa meillä on mietintö, jossa arvioidaan edellisten mietintöjen vaikutusta ja seurauksia ja sitä, miten komissio on huomioinut nämä suosituksemme kauppasop- politiikan täytäntöönpanossa. Tämä on eräänlainen vaikutusten arviointi, josta toivottavasti tulee e, ihan käytäntö INTA-valiokunnan toiminnassa. Ja tällä tavoin voimme antaa apua komissiolle, joka neuvottelee EUn kauppasopimuksesta. Haluamme e, mietinnön, joka perustuu konkreettisiin tuloksiin ja haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka osallistuvat tähän työhön. Komissiota, joka tekee jo kovasti yhteistyötä kanssamme ja todella toivon, että pystyisimme antamaan parlament, työtä varten erittäin hyvän välineen. Kiitoksia. Comprehensive, just one comment if I may. Paljon kiitoksia, tämä oli hyvin kattavaa. Minulla olisi yksi kommentti vielä. Äh, kun luette viestin, olisi hienoa, että te lukisitte liian nopeasti, niin että tulkit pystyvät seuraamaan puhettanne. Mutta kiitoksia, tämä oli muutoin hyvin selkeä. Nyt äh, siirrymme varjoesittelijöihin. EPPn varjoesittelijälle ensin puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä mietintö tekee meille mahdolliseksi tehdä vuoden 2010 suositusten tulokset. Minä olin itse sosiaaliympäristönormien ihmisoikeuksien asiassa kansainvälisissä sopimuksissa esittelijänä, kuten tässä te ja edustaja Forenza toittekin esiin. Minä olen yhä vakuuttunut siitä, että että sosiaali- ja ympäristönormit ovat jotakin, mitä voimme vahvistaa yhdessä, jos kaikki sopimusmaat tekevät yhteistyötä. Nämä normit ovat hyvin paljon läsnä neuvotteluissa, monenvälisissä neuvotteluissa ja kauppaneuvotteluissa kestävän kehityksen kappaleen myötä neuvotteluissamme. Meidän työrätystä kiinnittää huomiota siihen, kuinka olemassa olevista kauppasopimukset toteutuvat näiltä osin. Aivan aluksi komissio tulee tammikuussa julkaisemaan raporttiinsa ähm, kauppakumppanuussopimusten tuloksista ja toivomme, että pääsemme seuraamaan tilannetta niiden suhteen. Komissio on ähm, tehnyt Arana Platsan onnettomuuden jälkeen, tragedian jälkeen eh, kertomuksensa eh, sopimusten eh, toimeenpanon toteutumisesta. Tämä on todellakin mm, tragedia, mutta vuoden 2010 jälkeen myöskin ilmastoosuus on parantunut eri uusien teknologioiden ja vihreän teknologian käyttöönoton myötä. Minä tulen kiinnittämään huomiota myöskin COP21 huippukokouksen tuloksiin sen suhteen, kuinka kauppasopimuksia ja ilmastoulottuvuutta käsitellään. Minä odotan yhteistyötä edustaja Föransan ja varjostelijoiden kanssa. Toivomme, että pääsemme tämän kertomuksen ja suosituksen osalta tasapainoiseen positiiviseen tulokseen. Kiitoksia. Mm. Paljon kiitoksia SND-ryhmän varjostelija edustaja Kökendal ei päässyt paikalle joten hän on pyytänyt, että minä ähm, puhuisin hänen puolestaan, pyrin seuraamaan omaa äh, suositustani ja puhumaan hitaasti. Hän kiittää puheenjohtajaa. Tämä raportti on mahdollisuus äh, seurata viisi vuotta sitten tehdyn Euroopan unionin äh, suositusten toteutumista. Vuonna 2010 Euroopan unioni antoi sitovia sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntaa kuntavastuuta koskevia suosituksia koskien kansainvälisen kaupan sopimuksia. Tarkoitus on myöskin seurata näiden oikeuksien standardien toteutumista ja korostaa sitä, että komission ja kumppanimaiden pitää raportoida Euroopan unionin, Euroopan parlamentin jäsenille ja kansalaisyhteiskunnalle toteutumisesta – Euroopan, union, Euroopan parlamentin JSPn suhteen pyytää, että kaikki 27 sopimusta olivat tämän seurannan piirissä ja se suosittaa sopimusten jäädyttämistä, jos näitä normeja on rikottu. Euroopan parlamentti haluaa myöskin yritysten yhteiskuntavastuuta parantaa lisäämällä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta näissä sopimuksissa. Euroopan parlamentti suosittaa pakollisia due diligence-toimia ja sitovaa yritysten yhteiskuntavastuuta. On hienoa, että monet pyyntömme on otettu jo mukaan, mutta komission toimet eivät aina ole sen tarkoitusten tasolla. Esimerkiksi Korean sopimuksen suhteen jatkuvasti näitä kappaleen standardeja on Euroopan unionin kauppasopimuksissa rikottu. Toivon, että TTIPissä kestävän kehityksen kappale tulee olemaan vahvempi, mutta komission aikaisempi tässä kuussa annettu lausunto on kaikkein heikoimpia ähm, sopimuksen suhteen. Se ei anna mitään sitovia äh, sääntöjä Euroopan unionille eikä Yhdysvalloille, eikä luo oikeanlaista toimeenpanosäännöstöä ähm, eikä seurantaa tältä osalta. Länsi-Afrikan kanssa tehty kauppasopimus on tältä osalta vielä heikompi. Komission haluttomuus tarkastella Svasimaan tai Guatemalan sopimusten osalta tilannetta mm, ja ihmisoikeusrikkomuksia osoittaa sen, että järjestelmä ei toimi. Jaettu vastuu ja ongelmat, joita parlamentti viisi vuotta sitten toi esiin, toivat esiin selkeästi sen, että monet toimijat eivät halua käyttää sopimusten periaatteita. Me pyrimme löytämään ratkaisun näihin ongelmiin ja toivomme nopeita tuloksia, esimerkiksi sen kaltaisia, että Bangladesissa on saatu työ- ja tuli turvallisuuden alalla aikaan. Myöskin standardeja vuoden 2010 jälkeen täytyy saattaa ajan tasalle. Neuvosto on ollut ähm, normirikkomusten osalta halutun toimimaan, mikä on valitettavaa. Erityisesti Euroopan parlamentti haluaisi korostaa kansalaisyhteiskunnan äh, ja kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Meillä voisi olla kansallisia seurantaryhmiä, jotka toimivat komission kanssa. SND-ryhmä on sitoutunut siihen, että me tekisimme rakentavaa työtä tämän mietinnön osalta ja odotamme mielenkiinnolla yhteistyötä kaikkien ryhmien kanssa tämän tehtävän osalta. Tässä oli äh, SND-ryhmän ähm, varjostelijan edustaja Kökendaalin lausunto. Nyt annan Maria sille varjoesittelijänä puheenvuoron, olkaa hyvä. Oh, sure. ah, sorry. Ei sovittekin te. Anteeksi, väärä nimi listalla. Richard. I was a bit confused for a moment. Kiitos. Hiukan tuossa hämmennyinä. Meillä oli tuossa tuo lyhyt tauko. Käväsin tuossa ulkopuolella enkä kuullut aukopuheenvuoroanne. Poliittinen ryhmäni ja itse olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että Euroopan parlamentti ajaa asiaa, siis todella tiivimpää yhteyttä kauppapolitiikan sekä tärkeiden asioiden, kuten ihmisoikeuksien, ympäristön, suojelun, työntekijöiden oikeuksien ja niin edelleen että On todella hyvä, että näitä asioita ajetaan yhdessä kauppapolitiikan kanssa. Jos Euroopan unioni ottaa johtavan roolin ja ajaa sitä kumppaniensa kanssa, niin me voimme todella saada aikaan jotain. Tarkoitan tässä nyt yhteistyötä Yhdysvaltain, mutta myös monien Afrikan maiden kanssa muun muassa. Meillä on monia eri ala, alojen alakohtaisia asioita pöydällämme, vaikkapa konfliktimineraalit yhtenä esimerkkinä. Ja niin kuin mainitsin, poliittinen ryhmäni on sitoutunut vahvistamaan arvojamme kauppapolitiikan kautta. Täytyy kuitenkin muistaa, että jotkut asiat voidaan ajaa tai jotain asioita voidaan ajaa vain hyvin pitkällä aikavälillä ja meidän täytyisi käyttää kaikkia käytettävissä olevia välineitä, vahvistaa noudattaaksemme näitä universaaleja arvoja. Meidän täytyy toki ymmärtää, että eihän tätä aikaan saada vain kauppapolitiikan kautta, vaan tarvitaan laajempaa ulkopoliittista agendaa, diplomatiaa, eh, monenvälisiä neuvotteluja ja niin edelleen. Meidän täytyy tehdä mitä voimme, mutta älkäämme kuvitelko, että kauppapolitiikka yksin voi ratkaista kaikki ongelmat, joita maailmalla on. Kiitos. Sorry about the confusion. Uh, the... Olen kiitoksia pahoittelen sekannusta nimen suhteen. Vihreässä Ska Kello, olkaa hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia esittelijälle. kaupalle. ainoa väline, mutta se on yksi väline. Tästä olemme samaa mieltä. Ja on erittäin tärkeää, että seuraamme myös omien mietintöjemme ja katsomme, miten ne toteutetaan tai miten komissio toteuttaa sen, mitä me olemme pyytäneet. Ja meillä on vielä paljon tehtävää esimerkiksi liittyen tähän ihmisoikeusmietintöön. Meidän pitäisi vahvistaa sen seurantaa kauppasopimuksessa, emmekä ole myöskään päässeet vielä sinne. Se, että puhutaan ihmisoikeusehdollisuudesta tai se, että sanotaan, että kauppasopimuksia voitaisiin muuttaa tai jopa perua sitä ei ole vielä toteutettu ja meidän pitäisi tehdä eh, johdonmukaisemmaksi meidän kauppapolitiikamme. Eh, sitten kestävä kehitysluku. Eh, mietinnössä itse asiassa ehdotettiin, että meillä olisi sitova äh, sitoumus, mutta tämä ei tietenkään käsitä sitä, että meillä pitäisi olla myös täytäntöönpantava sitoumus. Meillä täytyy olla täytäntöönpantava sitoumus kestävän kehityksen luvuissa. Meidän täytyisi vahvistaa valvontamekanismia, joka on tehoton, mutta pyytäisimme, että komissio harkitsisi mahdollisesti jonkinlaista sakkoihin perustavaa lähestymistapaa. Ihmisoikeukset ihmiset ovat jo maininneet nämä kestävät vaikutusten arvioinnit äh, neuvottelujen aikana, mutta myöskin niiden jälkeen. Se on tärkeää. Lisäksi meidän on näihin mietintöihin ja arvioihin otettava äh, vahva ihmisoikeusulottuvuus sitä jo esimerkiksi YK on erityislähettilässä oikeudesta ruokaan on korostanut. Sitten kaupasta mm, me olemme jo kaupan sopimuksen CSR periaatteet ottaneet mukaan. Ehm, ja olemme nähneet myös joitakin katastrofeja viime aikoina, eh, mikä on, missä on kyse eh, eh, näistä, näistä näistä yritysten yhteiskuntavastuukysymyksistä esimerkiksi juuri tekstiilialalla. Ja meidän pitäisi tehdä tästä pakollista, meillä olisi pakollinen varovaisuusperiaate, jotta meillä olisi vastuullisia tuotantoketjuja myöskin tekstiilialalla. Ja kyllä EU pitäisi tehdä lainsäädäntöä tästä asiasta. Sitten ilmastomietintö, jossa meillä oli varsin pitkälle meneviä suosituksia, jonka me vihreät allekirjoittaisimme vielä tänäkin päivänä, esimerkiksi se, että VTO pitäisi uudistaa kiireesti niin, että tuotteita voitaisiin erotella myöskin niiden tuotanto- ja jalostusmenetelmien kautta ja varmistaa, että velvoitteet YK ilmastonmuutossopimusten ja muiden sopimusten mukaisesti pitäisi mennä kapea-alaisen kaupasopimussääntöjen tulkinnan edelle. Sitten ilmastoon dumppaus ja epäreilu kilpailu. Meillä on otettava huomioon, että myöskin päästökauppauudistuksen puitteissa tämä parlamentti on pyytänyt laajempia hiilisopeutumismenettelyjä. Tämä ehkä voidaan ottaa esille. Ja sitten puhuttiin myöskin että kansainvälisen kuljetuksen ilmastokustannukset sisällytettäisiin tuotteisiin. Meidän mielestämme kansainvälisen liikenteen laajentumista ei pitäisi neuvotella ennen kuin nämä kustannukset sisällytään tuotteeseen, koska niillä on erittäin suuri vaikutus. Tässä muutama asia, jotka halusimme nostaa esille. Kiitoksia. Paljon kiitoksia nyt EFDD-ryhmästä. Äh, edustaja Begin. Presidente, kollegi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin kiitän äh, kollega Folenzaa erinomaista työstä. Ihmisoikeudet, ympäristönormit ja yritysten yhteiskuntavastuu kaupapolitiikassa ovat minulle erittäin lähellä sydäntä. Minä olen entinen yrittäjä ja yrittäjän kouluttaja ja minä olen aktiivisesti edistänyt näitä asioita. Siksi halusin olla lausunnon laatija työllisyysasioiden valiokunnassa ja toivottavasti esittelijä ottaa huomioon suositukset niin Eh, lausunnossani Emplimissä halusin korostaa eh, mm, ilon eh, sopimusten keskeistä roolia ja se, että meidän pitäisi kannustaa niiden ratifiointiin. Tämä menee samaan suuntaan kuin mitä komissio ehdottaa kauppastrategiassaan. Se haluaa joka perustuu arvoihin ja mm, haluaisin, että kauppapolitiikasta tulisi aktiivinen oikeuksien edistäjä vapakauppasopimuksissa pitäisi olla lukuja kunnianhimoisesta kestävästä kehityksestä, jotka pystytään toteuttamaan ja joissa on myöskin sanktioita, jos niitä ei noudateta. Ei ole normaalia, että luodaan ad hoc tuomioistuimia, joilla huolehditaan suursijoittajista, mutta sitten ei rankaista niitä, jotka rikkovat ympäristönormeja vaikutusten arviointia pitäisi tehdä neuvottelujen aikana ja niiden jälkeen, mutta erityisesti ennen niitä, koska niillä pystytään vaikuttamaan neuvottelumandaattiin ennen kuin siitä päätetään. Ja sitten lausunnossani olen eh, pyytänyt komissiolta uudenlaista strategiaa yritysten yhteiskuntavastuusta, joka erityisesti koskettaisi eh, meidän eh, suuria ja pieniä yrityksiämme, jotka ovat ulkomaisilla markkinoilla, koska ennen kuin tehdään lainsäädännöllisiä muutoksia, meillä pitäisi olla kulttuurillinen muutos. Ja toivotan esittelijälle hyvää työtä ja me eh, yritämme osallistua siihen myös tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Hyvin paljon kiitoksia. Meillä on jonkin verran aikarajoitteita. Haluaisin päästä eteenpäin, mutta en nyt halua typistää tätä keskustelua. Meillä on vain äh, kolme keskustelijaa jäljellä. Maria, komissio, ja sitten viimeinen Maria, ole hyvä. Kiitoksia hyvin nopeasti. Olen samaa mieltä suurimman osan puheenvuoroja kanssa ja kiittäisin edustaja Forensaa hänen tekemästään työstä ja esityksestä, jonka hän meille antoi. Sillä hän todellakin tarttuu tässä kaikkein tärkeimpiin periaatteisiin, ihmisoikeuksien, sosiaalioikeuksien ja ympäristönormien alalla. SND-ryhmällä meillä on kolme prioriteettia. Haluaisin muistuttaa niistä ne pitää saada mukaan. Suurin osa työstä on jo tehty mielestäni, mutta ensimmäinen on sitovan menettelyn lähestymistapa. Olemme käsittäneet erittäin hyvin, että vapaaehtoinen toiminta ei tuota kylliksi hedelmää ja sitovat normit sosiaali-, ympäristö- ja ihmisoikeusalalla ovat tarpeen. Toiseksi tarvitsemme tehokasta seurantaa sanktiomenettelyn kerran ja kolmannekseen olipa Talon intressi, mikä tahansa, jota Euroopan unioni puolustaa, sosiaaliympäristönormeja ja ihmisoikeuksia ei saa jättää sivuun, ne ovat prioriteetti. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei saa olla kahta erilaista mittapuuta, riippuen siitä, kenen kanssa neuvottelemme. Kiitoksia. Thanks very much. My apologies. Paljon kiitoksia. ENF, edustaja Ferron. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun koordinaattorina ja myöskin ähm, Euroopan kansojen vapauden ryhmän nimissä tämän mietintöön, tähän mietintöön liittyen voimme todeta, että ilmastonmuutos todellakin on asia, jota pitää vastustaa, mutta meidän pitää ymmärtää, että sillä on hintaansa ja tämä hinta on jotakin, mikä meidän täytyy kantaa. Se, että vaadimme valtioita investoimaan erilaisiin energiamenettelyihin, jotka tulevat maksamaan satoja miljardeja, se valitettavasti näiden valtioiden balanssissa on aivan liian suuri taloudellinen taakka. Emme voi vaatia tällaista. Toisekseen, jos sosiaali- ja ympäristönormit aina otetaan kauppasopimuksiin mukaan, tämä on ähm, haitallista. Ihmisoikeudet ja kauppakysymykset ovat jotakin, mitä ei pidä sitoa. On huono asia aggressiivisesti vaatia tietynlaisia normeja kumppaneilta jotka saattavat tuntea tulevansa loukatuksi Meidän täytyy pyrkiä valtioiden vertikaalisuutta kunnioittamaan, eikä vain horisontaalisesti toimia. Ihmisoikeuskäsitystä me emme voi yrittää pakottaa koko maailmalle. se, että haluamme kauppa-politiikkaan sosiaali-ympäristönormeihin, ihmisoikeuksiin luoda jonkinlaisen yhteyden, voi olla hyvä periaate, mutta se ei saa luoda lisää byrokratiaa. Tämä ei saa olla minkäänlainen myöskään valtioiden yläpuolella oleva ylikansallinen toimi tai valvontajärjestelmä. Muutoin te loukkaatte valtioiden itsemääräämisoikeutta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Silvia Formentini. Seuraavaksi komissiossa Trade-pääosastosta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, tiedän, että aika on kortilla, joten puhun lyhyesti, vaikka ymmärrän toki, että tämä on todella laaja keskustelu ja aika paljon aikaa menisi, jos sen kaikkiin osuuksiin puututtaisiin. Kun ajatellaan kestävää politiikkaa kauppapolitiikassa, niin tämähän on aivan keskeinen äh, ulottuvuus komission äh, työssä ja aiomme siitä pitää kiinni myös jatkossa. Vuodesta 2010 on tapahtunut hyvin paljon myös kansainvälisesti, joten nyt on kyllä äh, korkea aika tarkastella tilannetta tästä eteenpäin. Kestävän kehityksen tavoitteethan hyväksyttiin nekin aiemmin tänä vuonna. Euroopan kauppapolitiikassa on siinäkin monia uudistuksia saatu aikaan. Muistuttaisin, että me olemme jatkuvasti eri kauppasopimuksissamme kahden välisesti ottaneet esiin kestävän kehityksen tavoitteet. Ja kun ajatellaan näitä edunsaajia, niin me olemme täysin sitoutuneet tällaisiin monen välisiin ähm, lähestymistapoihin. Täällä on viitattu muun muassa Bangladesiin, Myanmariin, ja meillä on hyvin laajoja myös yritysten yhteiskuntavastuuta käsitteleviä suuntaviivoja ja kansainvälisiä välineitä, joita sovellamme yhteyksissä kaikkiin eri kauppakumppaneihimme. Vaikutusarviot ovat hyvin tärkeä asia. Ne on tällä kyllä mainittu. Pidämme niitä hyvin, hyvin keskeisinä. Eli meidän on oltava johdonmukaisia, toteutettava vaikutusarvio joka kerta, kun komissio tekee ehdotuksen uusien neuvottelujen aloittamisesta. Samoin syvennämme ihmisoikeusulottuvuutta ja otamme sen huomioon kauppapolitiikassamme. Tämä työ jatkuu ja kyllä tässä paljon on jo tähänkin mennessä aikaan saatu, mutta ei suinkaan vielä riittävästi. Kestävä kehitys on kauppapolitiikkamme keskiössä tulevina vuosina. Strategiamme on hyvin selkeä ja me olemme täysin sitoutuneita läpinäkyvään kestävään kauppapolitiikkaan. Niin, tosiaan paljon tässä olisi sanottavaa, mutta korostan nyt tätä johdonmukaisuutta sen olemme kuulleet myös tältä valiokunnalta teiltä edustajilta. Meillä on monia välineitä jo käytettävissämme ja nyt meidän on huolehdittava siitä, että niitä todella sovelletaan käytännössä. Ja eri politiikan alojen välillä on oltava kunnollista toimivaa johdonmukaisuutta. Meidän on varmistettava se, että voimme kumppanimaissa tukea uudistuksia kentällä. Päätän puheenvuoroni tähän, mutta vielä kiitän teitä sitä, että olette niin sitoutuneita tämän asian ajamiseen ja mielellämme jatkamme yhteistyötä esittelijöiden, varjoesittelijöiden ja muiden edustajien kanssa. Kiitos paljon. Thanks for being so succinct and... Paljon kiitoksia, kiitoksia, että puhutte niin tiiviisti. Kuten totesitte, meillä on mahdollisuus palata tähän asiaan. Nyt annan vielä esittelijälle lyhyen puheenvuoron, että hän voi tehdä yhteenvedon. Olkaa hyvä. Se presidente sarò molto breve. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tulen puhumaan nyt hyvin lyhyesti Haluaisin vain todeta, että ensimmäisten kommenttien perusteella hyvin suuri yksimielisyys vaikuttaa olevan vallalla niistä prioriteetteista ja seikoista, johon meidän pitäisi kiinnittää tässä mietinnössä huomiomme, aloittain heikkouksista, eh, jotka liittyvät sosiaali- ja ympäristönormeihin ja tämän lisäksi seuranta normien sitovuus ja sanktiot ovat tärkeitä seikkoja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia puheenvuoron käyttäneitä. Vaikuttaa siltä, että pystymme tekemään hyvin yhteistyötä ja saamaan hyvän lopputuloksen aikaan. Minä tulen järjestelmän varjoesittelijöiden kokouksen ja haluaisin kiittää myöskin edustaja Fermentia. Teidän työnne on erittäin tärkeää meille. Paljon kiitoksia. Um, Paljon kiitoksia. Kuten todettua, esittelijä tulee kutsumaan koolle varjoesittelijöiden kokouksen, mutta 25. tammikuuta käsittelemme siis tätä luonnosta eh, ja tarkistusten jättämisen takaraja tulee olemaan sen jälkeen 13. ja 14. maaliskuuta tulemme käsittelemään äm, lopullista mietintöä. Nyt siirrymme eteenpäin tämän päivän äänestyksiin. Ensimmäinen äänestys käsittelee Euroopan investointipankin vuosikertomusta vuodelta 2014. Janik Jado esittelijänä. Me menemme aivan aluksi tarkistamaan tarkistuksen, anteeksi, puheenjohtaja korjaa kompromissi, tarkistus 1 kattaa tarkistukset yhdestä yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt pääsemme tarkistuksen numero 2, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan raukeaa, tarkistus seitsemänkin raukeaa, kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä on hylätty, mutta voimme tarkistaa tämän sähköisesti. Äänestys alkaa kompromissi numero kolme. Eikö kaikki äänestäneet? Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Eikö tämä toimi? Tässä tapauksessa kyllä yhdellä äänellä ei ole väliä. 14 puolesta 20 vastaan yksi tyhjä, selkeästi hylätty. Siirrymme kompromissitarkistukseen neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 vedetty pois, 13 ja 14 raukeavat, tarkistus 16 voida ottaa vastaan, 18 raukeaa, kompromissitarkistus 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta. Tarkistamme vielä tarkistus 20, äänestys alkaa. Everyone voted. Äänestys päättyy. 22 puolesta 13 vastaan tämä on selkeästi hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 31 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa 31. Tarkistus 31. Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan tämä on hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Uskoakseni tilanne on sama, mutta tarkistamme, koska tämä on niin täpärä. Äänestys alkaa 32. Siis tarkistus 32. Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 40 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni tämä on hyväksytty, mutta tarkistamme vielä. Tarkistamme siis tarkistus 40. Äänestys päättyy. 6 puolesta 12 vastaan 17 tyhjää. Tämä on hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 44 toinen osa puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta, vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. 49 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 17 vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt pääsemme loppuäänestykseen. Mietinnöstä näin muutettuna äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. 32 puolesta, ei ketään vastaan, kaksi tyhjää. Tämä on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Okei. Okay. The annual report. Seuraavana Euroopan unionin kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus, jossa Valmistelijana on Adam Schenfeld. Tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän sähköistä. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 18 vastaan hylätty yhdellä äänellä. Kompromissitarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Meidän täytyy jälleen kerran tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 19 vastaan, hylätty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Uskoakseni se on hylätty, mutta parempi tarkistaa. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy selkeästi hylätty. 11 puolesta 23 vastaan, yksi tyhjä. Tarkistus 15 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme vielä. Tarkistus 22 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 13 vastaan 2 tyhjää selkeästi hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan Tämäkin pitää varmaankin tarkistaa. 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta, 19 vastaan, yksi tyhjä, hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta Anteeksi, tämä raukeaa. Eli siirrymme kompromissitarkastuksen numero seitsemän puolesta. Puheenjohtaja korjaa, anteeksi, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissitarkastus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja tarkastus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys mietinnöstä näin muutettuna äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 3 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut äh, esittelijälle. And we have one more. Yeah, two more. Two more. Yeah. Two more. Okay, the next vote is on the opening of FTA negotiation with Australia and Seuraavaksi äänestämme vapaakauppasopimusneuvotteluiden aloittamisesta Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Kyseessä on suullinen kysymys. Kaikilla varmaankin on se. Eli ne, jotka kannattavat, anteeksi, tässä olikin yksi tarkistus, kappale 7, Daniel Kaspari, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja koko sulesta kysymyksestä puolesta. Puheenjohtaja korjaa, anteeksi, tämä pitää tehdä sähköisesti. Äänestys alkaa suullisesta kysymyksestä. And the vote is closed. Äänestys päättyy 30 puolesta 4 vastaan. Hyväksytty. Loppuäänestys koskee neuvotteluiden aloittamista aloittamista ja trilogin aloittamista. Kun Maritsella mitään sanottavaa tästä asiasta, ei. Kaikki tiedämme että minun on pakko lukea tämä. Ainakin 21 ääntä puolesta tarvitaan, että trilogineuvottelut voidaan aloittaa. Nyt äänestämme siis siitä, että trilogineuvottelu käynnistetään, jotta kirjoituksen vastaista sää noista saadaan ensimmäisessä käsittelyssä sopimus aikaan, jotta tämä asia siis siirtyisi takaisin Minun on pakko siis lukea tämä. Ehdotus on siitä, että aloitamme neuvoston ja komission kanssa viralliset neuvottelut siitä, että ensimmäisen käsittelyn sopimus saataisiin aikaan ja toisekseen mandaatti annettaisiin neuvotteluryhmälle ja että neuvotteluryhmä koostuisi esittelijästä ja varjoesittelijästä. Tästä siis äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys closed. Äänestys päättyy. 34 puolesta ei tyhjiä. Ei vastaan yksi tyhjä. Eli tämä on hyväksytty ja näin päätämme tämän päivän äänestyksen. We now move to item. Seuraavaksi siirrymme kohtaan 12 Euroopan unionin keski strategian täytäntöönpano ja sen uudelleen tarkastelu. Tämä on oma-aloite mietintö. Okay. The, we had our first exchange of views on this on the 26 26. lokakuuta käsittelimme ensimmäistä kertaa tätä asiaa. Ähm, kyseessä olevien maiden edustajien läsnä ollessa tässä asiassa David Borrelli on valmistelijana, mutta Dario Tamburano puhuu hänen puolestaan tänään, sillä hän ei päässyt paikalle. Edustaja Tamburo, te siis puhutte edustaja Borellin puolesta. Olkaa hyvä. Salve, sono qui. Kiitoksia. Minä täällä korvaan kollega Borrellia ja luen hänen tekstintö. Edustaja Borrelli pyytää anteeksi, mutta hänellä oli muita kiireitä ulkomailla. Kun esittelen lausuntoni, niin keski strategian uudistamisesta haluaisin nostaa esiin muutamia asioita, jotka kollega Messerich mietinnössään AFET-valiokunnassa on ottanut esiin. Keski-Aasia on strateginen haaste, joka menee pidemmälle kuin pelkästään Afganistanin kysymys, joka jo vuosia on kiinnittänyt kaiken huomiomme, oli sitten oikein tai ei. Strateginen Euroopan visio, joka meillä oli vuonna 2008, ei ole sellainen enää, koska geoekonominen tilanne on muuttunut, esimerkiksi Venäjän ja Kiinan taloudellisen voiman kasvaminen ja alueellisten järjestöjen syntyminen, kun Euroasian talousunioni ja Shanghai yhteistyöjärjestö sekä Yhdysvaltojen investoinnit energia-alueen. Ja tämä on lähtökohta tälle mieti- lausunnolle, ja niin sitä käsitellään kohdassa yksi. Sitten lausunnossa käsitellään päässä kolmea asiaa. Ensinnäkin kauppasuhteiden e, vahvistaminen ja kahdenvälisten kaupan vahvistaminen täytyisi käyttää olemassa olevia sopimuksia ja keskipitkällä aikavälillä tehdä työtä, jotta voitaisiin päästä kaikkien alueiden maiden kanssa tekemään tehostettuja kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia, kuten on jo solmittu Kazakstanin kanssa. Toiseksi pitäisi tukea sisäisiä rakenneuudistuksia niin, että luodaan ympäristö, joka edistää talouskehitystä ja on hyväksi ulkomaisille investoinnille. Kolmanneksi olisi lisättävä luottamusta Euroopan unionin ja alueen maiden kanssa sekä alueiden maiden välillä erittäin tärkeä, jotta EUn asema keskiasiassa vahvistuisi, on kahdenvälinen kauppa, joka tällä hetkellä on kasvamassa. Suuri osa kauppasuhteistamme kuitenkin keskittyy pääasiassa Kasakstaniin, joka on nyt Euroopan unionin strateginen kumppani. Siksi meidän toimintasädettämme täytyisi laajentaa myös muihin maihin. Tavoitteena oli saada äh, aikaan sopimuksia, jotka syventäisivät äh, kauppasuhteistamme. Äh, siksi olemme erittäin huolestuneita Turkmenistanin pattitilanteesta, jonka viimeisin monitoring group on nostanut esiin. Turkmenistanilla on sarana rooli Iranin ja Afganistanin välillä ja sillä on energia-alalla tärkeä merkitys. Ja siksi se täytyisi olla strateginen kumppani alueen vakauttamiseksi. Tämän nostetaan esiin kohdassa kaksi. Kohdassa kolme ja neljä nostetaan esiin konkreettisempia kysymyksiä kauppasuhteissamme. Keski-Aasia on merkittävä energiatoimituslähteiden ja energiaturvallisuuden suhteen ja monet eurooppalaiset yritykset toimivat jo Mm, paikan päällä. Saman aikaan Euroopan unionin täytyy toimia äh, Keski-Aasian talouden monimuotoistamiseksi, jonka mm, siellä täytyy investoida uusiin teknologioihin, kestävään kehitykseen ja yhteisinfrastruktuuriin. Kohdassa viisi äh, käsitellään sisäisten rakennemuutosten äh, tukemista. Tämä tarkoittaa sitä, että vahvistetaan oikeusvaltioperiaatetta, vähennetään hallinnollista taakkaa, torjutaan korruptiota, uudistetaan oikeuslaitosta ja suojataan ulkomaisia investointeja sekä luodaan niille hyvä ympäristö. Ja viimeinen kohta on kohta kuusi, sillä on suuri merkitys. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan täytyy olla valmis auttamaan aluetta demokratisointi- ja uudistusprosessissa. Kaikki kuitenkin riippuu vastavuoroisesta luottamuksesta ja on voitettava useat esteet, joita tällä tiellä on, kuten etniset konfliktit ja myöskin kilpailu energiamarkkinoilla. Siksipä koulutuksella voi olla erittäin tärkeä rooli ja me tuemme näiden maiden osallistumista eurooppalaisen Erasmus Plus-ohjelmaan. On myöskin tärkeää, että Euroopan unioni jäsenvaltioiden äh, kanssa luo sellaista poliittista taloudellista dynamiikkaa, joka vahvistaa alueen sisäistä yhteistyötä. Esimerkiksi voitaisiin tukea rajat ylittäviä yhteistyöhankkeita. Äh, kuten jo Afetissa on noussut esiin ja kahdessa monitongin äh, groupissa, Euroopan unioni asettaa Keski-Aasian erittäin tärkeään asemaan. Tämä meidän täytyy auttaa alueen kauppakehitystä ja on erittäin tärkeää saada myös aikaan luottamussuhde meidän ja heidän maidensa välillä. Suurlähettiläät, joita on tavattu, ovat vahvistaneet tämän monilla eri tavoin. Keski-Aasia yrittää vahvistaa vuoropuhelua ja vaihtoa Euroopan unionin kanssa huolimatta joistakin ongelmista ja erilaisista näkökulmista asioihin meidän täytyy nyt antaa selkeä viesti tälle alueelle, joka on niin tärkeää meidän tulevaisuutemme kanssa. Ja tänään erityisesti, kun ähm, lähialueilla on ollut hyvin paljon epävakautta. Kiitoksia mielenkiinnosta. obviously for the EPP. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää esittelijää tästä asiakirjasta. Haluaisin nostaa joku sen seikan nyt esiin keskusteltavaksi. Ensinnäkään ei riitä todeta, että Keski-Aasian alue on strategisesti merkittävä Euroopan unionille – kaikissa suhteissamme alueen maiden kanssa. Näin on ehkä todettu, mutta eihän tässä nyt ole juurikaan päästy puusta pitkään. Euroopan unioni oli tapana investoida energia- ja infrastruktuurihankkeisiin myös ihmisoikeuksien kunnioittamista vaadittiin, mutta kun meillä ei oikein ollut tässä mitään vipuvaikutusta, niin eipä tässä paljonkaan saatu aikaan. Keski-Aasian maiden hallitukset äh, saattoivat äh, näin säästää itse asiassa infrastruktuuri investointirahat äh, sotilaskuluihin, kun me hoidimme nämä infrastruktuurirahoitukset. Näin meidän rahamme ja meidän hyvän tahtoisuuttamme on käytetty väärin. Mitä voimme tehdä asian muuttamiseksi ja minkälainen uusi strategia Euroopan unionilla voisi olla? Mielestäni tässä on kaksi avaintavoitetta. Ensinnäkin investoida ihmisiin. Mielestäni vieläkään ei ole riittävästi puhuttu siitä, että vahvistettaisiin tätä pilaria. Pehmeät hankkeet, Ähm, ihmisten äh, tukeminen, kehittäminen äh, voisivat pikemminkin äh, tasoittaa tietä paremmalle tulevaisuudelle. Ja toinen asia on sitten se, että alueen maat otettaisiin mukaan kansainväliseen vapaakauppajärjestelmään. Ajatellaan Kiinan, Venäjän intressejä. Nehän ovat tietenkin alueella hyvin vahvasti läsnä ja Euroopan unioni on sitten vähän pienempi toimija, mutta me voisimme käyttää tietotaitoamme vapaakauppajärjestelmistä ja voisimme näin ehkä alueen maita houkutella mukaan tähän kansainväliseen toimintaympäristöön niin, että nämä investointimme voitaisiin pikemminkin kohdistaa inhimillisiin voimavaroihin ja näin varmasti voidaan todeta, että tähän astinen strategia on epäonnistunut. Paljon kiitoksia seuraavana SNDiltä Maria Rivera, Kiitoksia David ja kiitoksia David Borellille tästä työstä, jota hän on toteuttanut. Minä en täysin jaa kollegani kantaa EPPstä, kun hän sanoi, että strategia on täysin epäonnistunut. Meidän täytyy kuitenkin uudelleen arvioida että strategiatilanteet ovat hyvin erilaisia keski eri maissa. Jos puhumme Turkmenistanista, Uzbekistanista, niissä on hyvin erilaisia tilanteita ja meidän pitää olla eritelty lähestymistapa näiden eri maiden suhteen. Tässä on myöskin tärkeitä seikkoja, jotka liittyvät mietintöön, josta äsken keskustelimme koskien ihmisoikeuksia. Ne ovat tärkeitä käsitellä. Me olemme paljon keskustelleet tämän alueen energia tärkeydestä, mutta me näemme, että energiajärjestelmien käyttö näissä maissa aiheuttaa erittäin vakavia ympäristövahinkoja ja tässä eh, me haluamme erityisesti Euroopan unionin huomioon kiinnittää ympäristö seikkojen kehitykseen tällä alueella ja meidän täytyy myöskin tukea alueen väestöä. Olen samaa mieltä siinä, että erityistä ponnistelua pitäisi tehdä tämän alueen väestön tilanteen parantamiseksi. Heillä ei ole oikeuksia, heillä ei ole ähm, vapauksia ja hyvin paljon työtä on siis tehtävänä tällä alalla. Sitten vielä yksi asia, jonka esittelijä Borelli toi esiin. Kysymys korruptiovastaisesta taistelusta. Ähm, tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että näissä viidessä maassa korruptio on äärimmäisen yleistä ja korruptiovastaista taistelua pitäisi siis yhä tehdä. Myöskin meidän täytyy korostaa yritysten vastuuta, kun ne toimivat näillä alueilla. Meidän täytyy todellakin tunnistaa ne mekanismit, joita voimme käyttää, jotta voisimme vastustaa korruptiota näillä alueilla. Ja meillä on myöskin kysymys alueen laajentamista koskemaan muitakin maita. Meidän pitäisi keskustella siitä, olisiko tällä hetkellä sopivaa äh, keskiäisiän tilanteen huomioon ottaen laajentaa kumppanuusaluettamme muitakin maita koskevaksi, kuten esimerkiksi Mongolian kattavaksi. Meidän pitäisi keskustella eri esittelijöiden kesken näistä kysymyksistä. Kiitoksia. Thank you very much. And, uh, we're now... Paljon kiitoksia. Nyt pääsemme Alden esittelijään. Hannu Takkula, olkaa hyvä. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja ja myös kiitokset meidän puolesta raportoijalle. Ihan hyvin työ on lähtenyt käyntiin ja ehkä muutama huomio myös tässä tässä on tullut jo EPPn puheenvuorossa mielestäni melko hyvin listattua noita asioita tämän raportin osalta, mihin on helppo yhtyä. Altaryhmän puolesta kuitenkin taasin todeta, että nähdään myöskin tärkeänä suhteet EUn ja Keski-Aasian maiden välillä ja jotta näitä suhteita ja tätä yhteistyötä voitaisiin syventää, niin silloin luonnollisesti molempien osapuolien tulee olla yhtä sitoutuneita asetettuihin tavoitteisiin ja sääntöihin ja valmiita jatkamaan työtä jo saavutettujen kehitystason ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi edelleen. Toivoisin, että Euroopan unioni voisi olla auttamassa näitä maita uudistamaan ennen muuta infrastruktuuriaan sekä kehittämään alueellista vakautta. Me tiedämme se, että useilla Keski-Aasian mailla on kuitenkin vielä paljon työtä tehtävänä, jotta ne voisivat saavuttaa sellaisen markkinatalousaseman, että syvempi yhteistyö olisi myös Euroopan unionin näkökulmasta merkittävä. Huolestuttavaa on se, että ihmisoikeudet ovat suurelta osin puutteellisia näissä maissa. Ja luonnollisesti Euroopan unionin kansalaisina ja edustajina meidän on muistettava se, että ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate ovat EUn sitä vankkaa kivijalkaa, eikä minä tule niistä tinkiä missään olosuhteissa. Näistä periaatteista pitää pitää kiinni yhteistyövaltioiden kohdalla. Toki tässä yhteydessä me tiedämme senkin, kun olemme rehellisiä, että myös EUn sisällä meillä on omia ongelmia ihmisoikeuksien kanssa ja vähemmistöjen kanssa ja näin edespäin, mutta meidän täytyy omakin pesä laittaa kuntoon, jotta olemme uskottavampia sitten suhteessa näihin, näihin maihin ja tähän yhteistyöhön ja vaalia osaltamme joka päivässä toiminnassa myöskin täällä Euroopan unionin sisällä, että me huolehdimme siitä, että me emme vain opeta muille ihmisoikeuksia, vaan huolehdimme niistä myöskin Euroopan unionin sisällä. Niin kuin tiedämme, se ei ole aivan automaatti. Mutta näitä ihmisoikeuskysymyksiä me olemme pitäneet tärkeänä ja kuten muistamme vuonna 2011 Euroopan unioni päätti jättää ratifioimatta EUn ja Uzbekistanin kahdenvälisen tekstiilikauppasopimuksen johtuen nimenomaan Uzbekistanin puutteellisista ihmisoikeuksista. Toinen merkittävä asia, mitä vastaan on toki taisteltava on korruptio ja se on tullut täällä myöskin aikaisemmissa puheenvuorossa esille ja näin ollen sitä kautta myöskin voimme olla edesauttamassa noissa Keski-Aasian maissa parempaa hallintoa. Toivon, on, että jatketaan aktiivista yhteistyötä näiden Keski-Aasian maiden valtioiden kanssa ja sitä kautta voidaan auttaa noita maita saavuttamaan vakaampi asema ja ja pääsemään sitä kautta osaksi globaaleja markkinoita. Herra puheenjohtaja, tässä lyhykäisyydessään meidän Alden linjauksia tähän raporttiin. Thank you very much. And on behalf of GUI, Helmut Schultz. Paljon kiitoksia Guen puolesta Helmut Schultz, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässä aiemmat puhujat ovat olleet varsin kriittisiä ja olen samalla linjalla itsekin. Mutta meidän pitäisi varmaankin nyt myös kysyä, että no onko strategia ylipäätään olemassakaan vai on, onko vain erilaisia välineitä, joukko erilaisia välineitä, joita äh, sovelletaan vähän siellä, vähän täällä ja välillä ei sovelletakaan. Ja kun me nyt katsomme äh, ehdotetun strategian liitettä ihan numerotietojen valossakin voidaan todeta, että ei tässä kyllä viime vuosina paljoakaan ole tapahtunut. Ja minkälainen strategia sitten voisi olla, joka tukisi näitä maita tällaisen kestävän prosessin tiellä niiden kansalaisten edun nimissä. Joillain alueilla työttömyysluvut ovat 8-90 prosenttia nuorisotyöttömyysluvut, niin mitä ihmeen tulevaisuuden näkymiä nuorillakaan on, jos talouskasvu ei saada aikaan? Nyt syntyy sitten vastaava tilanne kuin tällä hetkellä on lähi -idässä ja pelkäämme, että vaikutukset äh, tulevat olemaan valtavat ja ne vaikutukset tulevat heijastumaan myös naapurialueisiin, kuten sitten Euroopan unionin. Joten kyllä tässä tarvitaan kauppapolitiikan välineitä ja taloudellisia välineitä, jotta näitä maita itseään voitaisiin auttaa kasvun ja hyvinvoinnin tielle. Kiitänkin näin ollen esittelijä Porellia tästä ehdotuksesta. Ehkä sen yksityiskohtiin pureudumme vielä ja tarkastelemme sitä, että voidaanko näiden ehdotusten kautta todella tavoitteisiin päästä. Mutta jos sanotaan, että haluamme Keski-Aasiasta EUlle strategisen kumppanin ja kohdella aluetta strategisena kumppanina, niin kyllä se aika valtava voimainponnistus tulee olemaan – ja ehkä meidän täytyisi kyllä myös omia puheenvuorojamme hiukan eh, eh, kiristää ja tiukentaa sananparttamme. Ei kyse ole vain energiapolitiikasta. Kyllä täytyy sitten sanoa, jos eh, strategiseen kumppanuuteen pyritään, niin kyllä siellä sitten myös taloutta pitäisi saada käyntiin aivan uudella ja uudenlaisella tavalla. Neuvosto Keski-Aasia-strategiassaan on tehnyt tiettyjä esityksiä. Se vet- pyytää jäsenvaltioita vahvistamaan ponnistelujaan energia- ja kauppayhteistyön parantamiseksi EUn ja Keski-Aasian välillä, jotta tätä kautta voidaan saada aikaan vakautta ja kasvua. Tämä ei mielestäni riitä. Tämä ei mielestäni riitä. Kun nyt katsotaan myös Pariisin tapahtumia, traagisia tapahtumia, niin mielestäni tätäkin taustaa vasten meidän täytyy olla rehellisiä. Mitä kauppapoliittisia välineitä tarvitaan, että nämä maat todella, todella muuttuvat? Ja tulemme nyt sitten tekemään yhteistyötä valmistelijan kanssa niin, että saadaan Afetille hyvä lausunto. Kiitos. No, Paljon kiitoksia. Nyt vihreistä Klaus Wittner, olkaa hyvä. Vielen Dank für das Wort. Paljon kiitoksia puheenvuorosta. Minäkin kiitän herra Borrellia hänen hyvästä lausunnostaan, joka varmasti on hyvä lähtökohta meidän työllemme. Minä olen tyytyväinen tähän myönteiseen äh, lähtökohtaan, että tarvitsemme vahvistettua kauppayhteistyötä, mutta ihmisoikeuksien suhteen haluaisin mennä vielä askeleen pidemmälle kuin edeltävät puhujat Äh, eihän ole niin, että ihmisoikeudet äh, keksiä ähm, että ihmisoikeuksia ei huomioida joissain näissä maissa, vaan otan esimerkiksi Uzbekistan esimerkkinä äh, vienti nykyisessä muodossaan Euroopan unioniin vaatii, että ihmisoikeuksia rikotaan. Eli edellytykset muuttuvat, jos toteutamme sen, mikä meillä on pohjana. Mehän haluamme tehdä näitä sopimuksia yhteisten arvojen pohjalta, joten Keski-Aasian alue on meille varmasti erittäin merkittävä, mutta näitä ei voida tehdä sorrettujen ihmisten selkänahasta riipimällä, joten meidän täytyy huomioida tämä sopimuksistamme. Otetaan esimerkiksi Kazakstan. Me olemme toisaalta vahvistaneet yhteistyötä, toisaalta ihmisoikeustilanne siellä on huonontunut. Ja tämä tarkoittaa, että meillä täytyy näissä sopimuksissa olla eh, ihmisoikeuksien valvontamekanismi. Tai jo vähän aikaisemmin mainitsin, Uusbekistanin kohdalla ulospäin edistystä on tapahtunut. Yhteistyö hallituksen ja ilon välillä on parantunut ja ulospäin näyttää siltä kuin lapsityövoimaa ei enää käytettäisi, mutta jos asiaa katsoo tarkemmin, niin näin ei olekaan. Joten ollaanpa varovaisia näiden virallisten raporttejen suhteen. Ja pakkotyökin on osittain Ähm, lopetettu, mutta se ei aina tarkoita, ettei pakkoa käytettäisi. Joten meidän täytyy katsoa asiaa paljon tarkemmin kuin tähän mennessä. Myös Turkmenistanissa äh, ongelmat tekstiilialalla ovat erittäin vakavia. Minä kovasti odotan yhteistyötä. Uskon, että pystymme saavuttamaan jotain, ei pelkästään eh, sellaista, joka edistää omaa talouttamme täällä Euroopassa, vaan myös ympäristö- ja ihmisoikeuksia näissä maissa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, I got... Paljon kiitoksia EFDDltä, ei ole tullut mitään puheenvuoron pyytöä. EFDD, ENF, olkaa hyvä, koordinaattori. Merci, monsieur le président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että 25 vuotta Neuvostoliiton jälkeen me pohdimme nyt Keski-Aasian roolia Euroopan unionille. Me pyrimme saamaan jalansia, mutta siellä valtiot ovat todellakin hauraita ja Iran, Venäjä ja Kiina vaikuttavat alueeseen. Meillä on myöskin taloudellisia malleja, vaikutusmalleja, jotka ovat vanhanaikaisia ja hyvin, hyvin läsnä. Euroopan unioni toisaalta haluaa nyt pakottaa vallalle talouden ja ihmisoikeusmallin, joka on meidän mallimme, ja saada nämä maat demokraattisemmiksi. Mielestäni pitää olla hyvin varovainen siinä, miten neuvottelemme ja myöskin Uzbekistanin ja Turkmenistanin tuominen WHOn piiriin on asia, pitää olla varovainen. Tämä on hyvin epävakaa alue ja Euroopan unionin täytyy toimia huolella ja kunnioittaa tilannetta. Emme saa tehdä Keski-Aasiasta aluetta, jolla syntyy uusia konflikteja Venäjän kanssa. Thank you very much. I now uh, give the floor to the Paljon kiitoksia nyt komissiosta Lyke Devin, joka on Keski-Aasian asioita hoitavan yksikön edustaja. Anteeksi, ilmeisesti äh, herra Kiis käyttääkin puheenvuoron nyt. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Vastaisin lyhyesti esitettyihin huomioihin ja puheenvuoroihin, jotka vahvistavat, että Keski-Aasia on todella strategisesti merkittävä kumppanialue Euroopan unionille. Ehkä voisi hiukan selventää kauppa- ja investointi alalla Euroopan unionin roolia. Sitä on käsittääkseni tässä hiukan aliarvioitu nyt. Meillä on itse asiassa kauppa- ja investointialalla hyvin merkittävä rooli ja yhteistyötä kaikkien Keski-Aasian maiden kanssa. Me olemme viiden merkittävimmän kauppakumppanin joukossa suurimman kauppaa tai suurimman talousalueen eli Kasakstanin kanssa niin ulkomaankaupan kuin ulkomaisten investointienkin suhteen olemme hyvin merkittävä toimija Kasakstanissa. Ja maan yrityksillä on paljon yhteistyötä EU yritysten kanssa. Tietenkin parantamisen varaa on. On tärkeää, että me teemme yhteistyötä me sitoudumme yhteistyöhön näiden maiden kanssa, mutta myös toki muiden maiden kanssa. Tärkeä edellytys tälle on se, että maat tulevat VTO-jäseniksi ja kunnioittavat kansainvälisen kaupan sääntöjä. Kun ajatellaan teknistä apua Kasakstanille ja Tatsikistanille, niin Äh, Kasakstan on itse asiassa liittymässä VTOhon pian. Tatsikistan on liittynyt 2013. Nyt keskustelemme Uzbekistanin kanssa. Uzbekistanille VTO-jäsenyys on pikemminkin pitkän aikavälin asia. He ovat hiukan äh, epäileväisiä, epäröivät edelleen. Ja niin kuin äh, tiedätte, niin Kasakstanin VTO-jäsenyyden pohjalta voimme sitten tarkastella yhteistyön vahvistamista muiden neljän Keski-Aasian maan kanssa. Me tarkastelemme kaikkia eri vaihtoehtoja ja tämä on tietenkin äärimmäisen tärkeää myös näille maille. Ihmisoikeustilanne sitten ja meidän ponnistelumme. Oli hyvin hyödyllistä, että kollega Silvia Formen tiini eh, esitteli sen, mitä olemme kaupan ja kestävän kehityksen alalla jo tehneet ja saaneet aikaan GSP Plusan suhteen olemme saaneet toukokuussa Kirkiisian hakemuksen ja tulemme tekemään ehdotuksen parlamentille ihan lähiviikkoina todennäköisesti jo. Joten tässäkin saamme lisää välineitä myös ihmisoikeuksien sekä työntekijöiden oikeuksien valvomiseksi. Uzbekistan on tärkeä kysymys. Tekstiilipöytäkirja. Siitähän keväällä keskusteltiin ja tullaan keskustelemaan jatkossa täällä Intassakin, näin olemme kuulleet. Ja varmasti on paljon parantamisen varaa, kun nyt katsotaan viime vuosina aikaansaatua kehitystä. Se on ollut hyvin merkittävää kuitenkin, vaikka paljon on tehtävää. ILO on myös vahvistanut, että uspekkiviranomaiset ovat aikaansaaneet paljon edistystä. Tämä tietenkään tarkoita sitä, että meidän täytyisi lopettaa toiminta tai olla painostamatta tilanteen parantamiseksi jatkossa. Totta kai jatkamme tätä työtä. Kasakstan on muuten ollut erittäin aktiivinen ja esimerkiksi kestävän uusien energialähteiden, uusiutuvien energialähteiden alalla ja heidän tulevilla expomessuillaan tämä tulee olemaan teemana. Ja on, on kyllä hyvin paljon toiveita herättäviä kysymyksiä. Ja ehkäpä vielä nyt ulkosuhdehallinnon kollegani voi kertoa ihmisoikeuksista lisää. From the e Paljon kiitoksia Rolf Högisen ulkosuhdehallinnosta, olkaa hyvä. Brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti. Yksi hyvin tärkeä päivitetyn strategian elementti on se, että äm, eriyttäminen otetaan mukaan. Me ymmärrämme, että Keski-Aasian kumppanit haluavat erottautua naapureistaan ja että niillä on erilaisia äm, päämääriä Keski-Asian mailla on eri intressejä. Me pyrimme ottamaan nämä erot huomioon. Haluaisin myöskin kiinnittää huomion tärkeään kehitykseen uuden Euroopan unionin erityisedustajan Peter Buljanin nimittämiseksi, nimittämiseen. Hän on keski-Aasian erityisedustajana luomassa läheisempiä Euroopan unionin ja keski maiden suhteita. Ja sitten toisekseen meillä on ähm, vuoden 2020 äh, ohjelma, joka pyrkii korottamaan äh, Euroopan unionin ja myöskin kahden välistä äh, suhteiden solmimista alueella. Haluaisin kiinnittää huomioon myöskin koulutukseen, joka on ansainnut erityisen huomioon. Me haluamme keski maiden kesken luoda näiden kysymysten suhteen myöskin suurempaa yhteistyötä kauppasuhteisiin, taloudellisiin suhteisiin liittyen. Me kiinnitämme huomiota siihen, kuinka tärkeää on investoida ilmastokysymyksiin ja pyrimme auttamaan puitteiston synnyttämisestä. Sitä ei vielä ole keski maissa monissakaan, niin pyrimme myöskin vastustamaan korruptiota. Korruptio on hyvin laajalle levinnyt monissa keski maissa, kuten mainittua, ja myöskin pyrimme tukemaan alueellista integraatiota ja yhteyksiä kansainväliseen liike-elämään alueella on tapahtunut kirjoituksen suhteen edistystä sen poistumisen suhteen sanktioiden osalta. Lapsi työllisyys on yhä ongelmallinen asia monissa alueen maissa. Me teemme sen suhteen töitä. Tiedätte, että meillä on rakenteellista yhteistyötä keskiasian maiden kanssa ja ähm, keskitymme siinä ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeusloukkauksiin, myöskin yksittäistapaukset huomioon ottaen. Neuvottelut ovat välillä vaikeita, ne eivät aina johda äh, käsin koskelteltavaan tulokseen, mutta ne eivät kuitenkaan ole yhtään vähäisempiä, sen tekevät mahdolliseksi käydä avoimella rakenteellisella tavalla keskustelua näistä kysymyksistä. Keski-Aasian delegaatioihin liittyen. Delegaatiot ovat neuvotteluissa ja käyvät keskustelua ihmisoikeuksien puolustajien kanssa säännöllisesti ja me seuraamme alueen maiden tilannetta. Meillä on myöskin kuulemista ja tilanteita aktivistien ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa säännöllisesti ja kansalaisyhteiskuntaseminaareja. Me voimme järjestää niitä vaarantamatta ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta. Ja lopultakin Euroopan unionin ihmisoikeuksien, kansalaisoikeuksien välineeseen liittyen Euroopan unioni toteuttaa ihmisoikeusseminaareja ja työpajoja. Ne ovat tärkeitä kaikille viidelle keski maalle. Esimerkiksi keskitymme oikeuden pääsyyn, tasapuolisiin oikeudenkäynteihin, ja niin edespäin. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Näin pääsemme tämän kohdan loppuun 24. marraskuuta kello 6 on tarkistusten jättämisen takaraja ja äänestämme asiasta 10. päivä eh, joulukuuta ja tämä asia on todennäköisesti täysistunnossa. Maaliskuussa nyt siirrymme kohtaan 13 assosiaatiosopimus Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja Kosovon välillä. Euroopan unionin ja Kosovon äh, vakaussopimus 30. lokakuuta. Ähm, valittiin niissä allekirjoitettiin Strasbourgissa ja parlamentti lokakuuta äh, sai Lisäksi marraskuuta sai lopullisen tekstin. Me suostamme hyväksymistä vuoden loppuun mennessä, jotta asia nopeasti siirtyisi eteenpäin Euroopan unionin puolelta. Nyt annan Adam Sensin lausuntoluonnoksen kirjoittajalle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Kyllä, todella, niin kuin juuri totesitte, niin tämä vakautus- ja assosiaatiosopimus EUn ja Kosovon välillä on äh, Neuvottelut on saatettu päätökseen 27.10. Äh, neuvottelut kestivät kaksi vuotta. Vakaus- ja assosiaatiosopimus tarjoaa kahdenvälisellä tasolla, mutta myös alueellisesti miettii monia yhteistyön mahdollisuuksia. Tarkoitus on lähentää maita ja alueita. Yksi asia on vapakauppa-alueen luominen, mutta tämän lisäksi lailliset määräykset tulee sopimuksen mukaan harmonisoida. Kosovon tulee saattaa oikeusjärjestelmänsä EU standardien määräysten tasolle. Ja maan tulee toteuttaa uudistuksia ja näin voidaan sitten saada investointeja, joiden kautta saadaan luotua uusia työpaikkoja. Tämä on tärkeää maahanmuutonkin kannalta. Me haluamme päättää tämän hetkisen tilanteen, jossa lukuisat kosovolaiset katsovat että on paras lähteä Euroopan unionin työn ja paremman elämän perässä. Kun nyt sitten äh, puhutaan äh, Kosovon äh, tun, valtion tunnustamisesta, niin että Euroopan unioni sen tunnustaisi. Tämä on hyvin tärkeää, koska Kosovo on yksi Euroopan köyhimpiä maita. Väestö on noin kaksi miljoonainen. Ja jos me emme auta Kosovoa rakentamaan demokratiaa, jos me emme auta parantamaan Kosovon elintasoa ja hyvinvointia, niin sitten nämä ihmiset tulevat Euroopan unioniin. Eli auttamalla heitä autamme itseämme. Kiitos. Nikolai Dan. Paljon kiitoksia SND-ryhmän puolesta Nikolai Dante, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän ensinnäkin esittelijää hänen työstään. Kuten hän on sanoi, olen samaa mieltä siitä, että parlamentin pitäisi hyväksyä tämä vakautus- ja assosiaatiosopimus Euroopan unionin ja Kosovan välillä, joka varmasti avaa uudet vaiheen eh, osapuolten välisissä suhteissa. Tämä on viimeinen eh, assosiaatiosopimus, joka tehdään Länsi-Balkanin maiden kanssa ja Äh, ensimmäinen sopimus Euroopan unionin ja Kosovan välillä. Äh, Euroopan unionilla on läheiset äh, läheiset taloussuhteet Länsi-Balkanin maiden kanssa, Serbian, Makedonian kanssa muun muassa. Tässä sopimuksessa pidän myönteisenä sitä, että edistetään Euroopan kilpailulainsäädäntöä, kun on kyse tekijöistä, tekijänoikeuksista, kuluttajan oikeuksista ja julkisista hankinnoista. Nämä ovat erittäin tärkeitä elementtejä sisämarkkinoillamme ja tämä on tärkeää myöskin Euroopan integraatio näkymien suhteen kun asteittain otetaan käyttöön kauppa-alue, niin tämä voisi edistää alueen vakautta ja hyvinvointia. Eli tarkoitus olisi vahvistaa Euroopan unionin ja Kosovon suhteita entisestään, mutta meidän tulee kuitenkin kunnioittaa jäsenvaltioiden näkemystä Kosovon statuksesta. Toivoisin, että tämä lausunto voitaisiin hyväksyä suurella enemmistöllä valiokunnassamme. Um. Paljon kiitoksia. Klaus Bruckner Vihreästä on seuraava varjoesittelijä, olkaa hyvä. Vielen Dank für das. Kiitos puheenvuorosta. Arvoisa esittelijä, kiitän teitä tästä luonnoksesta. Mielestäni siinä on äh, hyvin monia myönteisiä seikkoja, mutta on minulla tässä vähän muitakin huomioita. Kun ajatellaan tätä kymmenen vuoden ylimenokautta, äh, se on hyvä asia, mutta olisin kyllä toivonut vieläkin pidempää ylimenokautta, jotta voitaisiin seurata hyvin äh, pitkällä aikavälillä maan uudistuksia Sopimuksessa todetaan, että viiden vuoden sisällä kaikkien yritysten, jotka eivät toimi Kosovossa, on saatava samat oikeudet eh, julkisissa hankinnoissa kuin maan omilla yrityksillä. Mielestäni me näin tuhoamme maan oman talouselämän. Näin tietenkin Euroopan unionin äh, alueelta käsin toimivat yritykset saavat entistä paremmat toimintaedellytykset, mutta miksi komissio pitää tästä vaatimuksesta kiinni? Tämä määräys vahingoittaa maata äh, hyvin merkittävällä tavalla maan talouselämää. Miksi tästä pidetään kiinni? Sitten äh, kun sopimus astuu voimaan, niin vienti helpottuu ja yksi harvoista menestyksekkäistä teollisuuden aloista on bauksiitin louhinta ja olisi äärimmäisen vaarallista, jos Kosovolta vietäisiin äh, jalostusmahdollisuudet äh, tuontia vahvistamalla ja tämä vahingoittaisi maata. Mitä sitten tulee maatalousalaan, niin komissio on esittänyt epäilyksiä, koska tämä ala on niin tärkeä maantalouselämälle. Entäpä markkinoille pääsy? Ja jotta voitaisiin todella saada suojeltua ja myös tuettua Kosovon maataloutta. Lisäksi haluaisin kuulla, kun puhutaan teollisuuden suojalausekkeesta, niin koskeeko se myös maa taloutta. Toivon, että saamme aikaan hyvän lopputuloksen, joka on myönteinen äh, paitsi Kosovolle, niin myöskin meille. Kiitoksia. Uh, Paljon kiitoksia tästä positiivisesta sanasesta. Onko muita jäseniä, jotka haluavat äh, puheenvuoron? Ei, ellei ole. Komission edustaja Bronsar saa puheenvuoron. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Uh, the... Paljon kiitoksia komissio haluaisi kiittää Intavaliokuntaa valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Adam Schönfeldia tästä positiivista työstä, kuten oikein tuotu, on tuotu esiin. Assosiaation vakaussopimus on avainaskel, kun haluamme Euroopan unionin ja Kosovon suhteita entuudestaan parantaa. Luonnollisesti se on myöskin ensimmäinen Euroopan unionin äm, sopimus Kosovon kanssa ja viimeinen Länsi-Balkanin maiden kanssa tehty tämä tyyppinen sopimus. Vaikutukset ovat moninaisia. Haluaisin tuoda esiin, että tämä on asteittainen Kosovon lainsäädännön Euroopan unionin lainsäädännön kanssa linjoille saattaminen. tämä vaikuttaa suuresti Kosovoon. Me pyrimme myöskin tukemaan investointeja ja parantamaan paikallisen tuotannon laatua. Myöskin pätevyydet pitäisi tunnustaa välittömästi. Tämä auttaisi opiskelijoita ja työntekijöitä ja tämä toisi myöskin lähestulkoon välittömän pääsyn kosovalaisille tuotteille Euroopan unionin markkinoille. Kosovon kotoperäisiä tuotteita pitäisi tukea ja niiden kilpailukykyä. Meillä on kymmenen vuoden siirtymä kausi. Se on kaikkein pisin, mitä Länsi-Balkanin alueella on nähty, ja me olemme sitä mieltä, että tämä aika pitäisi olla riittävä, jotta maa luonnollisesti komission eri ohjelmien tuella pystyisi sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja kasvattamaan kilpailukykyä. Luonnollisesti tämä tulee vaatimaan hyvin paljon tukea ja sitoumusta hallinnon puolelta, hallinnolla on tärkeä rooli täytettävänään erityisesti kuin vientimarkkina sektoria tuetaan ja laadukasta infrastruktuuria rakennetaan ja lähentymistä toteutetaan, jotta voimme varmistaa sen, että maan tuotteet ovat Euroopan unionin standardien tasolla. Ja luonnollisesti tämä koskettaa myöskin eri viranomaisia, erityisesti kilpailualan viranomaisia. Ja tämän lisäksi maan täytyy keskittyä pk-yritysten tukemiseen ja jälleen kerran tukea paikallisen tuotannon laadun kasvua. Tässä voisin palata ehkäpä vielä maatalouskysymyksiin ja tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, kun komissio on suunnitellut suunnittelevansa Kosovon maataloustuotteita. Meillä on tämä on luonnollisesti, jos katsotte sopimuksen yksityiskohtia, meillä on herkkäluontoisia tuotteita, joita on suojeltu, osa on jopa suljettu pois Kosovon markkinoille. Pääsy niiden osalta on suljettu ja kaikkein arkaluontoisimmat tuotteet nauttivat kymmenen vuoden siirtymäajan suojaa. Tämän pitäisi olla riittävä aika, jotta niiden tuottajat sopeutuvat uuteen kilpailutilanteeseen ja myöskin Euroopan unionin tuottajat äh, sopeutuvat uuteen tilanteeseen. Ehkäpä päätän tähän. Paljon kiitoksia. Haluaisiko esittelijä käyttää vielä puheenvuoron? Kilka może tylko odniesień. No kiitos ihan lyhyesti vaan. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kaikkia kollegoita puheenvuoroista. Olen täysin vakuuttunut siitä, että saamme tämän työn kyllä päätökseen. Jos ajatellaan muita kokemuksia, jos ajatellaan maita, jotka ovat tämän sopeuttamisprosessin läpikäyneet ennen kuin valmistautuivat assosiaatiosopimukseen tai jopa jäsenyyteen, niin toteaisin kyllä, että kyllä kymmenen vuoden siirtymäkausi on hyvin pitkä aika. Me haluamme, että Kosovo toteuttaa uudistukset, mutta totta kai tähän menee vuosikymmeniä useita sukupolvia. Tällaiset eh, tiukat eh, määräykset sopimuksissa voivat olla todella hyödyllisiä, koska tätä kautta voidaan todella pakottaa uudistuksia käyntiin ja nopeuttaa uudistusten toteuttamista. Globaalistuminen, joka kansainvälistää yritykset eh, ja julkiset hankinnat, joihin viitattiin, niin ainut tapa modernisoida alikehittyneiden maiden taloutta on, ovat suorat investoinnit. Ja tämä tarkoittaa ulkomaista pääomaa, jota nyt ei Kosovossa yllin kyllin ole tarjolla. Kyse ei ole yksinomaan pääomavirroista, kuitenkaan kyse on myös uudesta teknologiasta ja tietotaidosta. No, tämä perustuu niiden maiden kokemukseen, jotka ovat vastaavan läpikäyneet oma maani Puola yhtenä esimerkkinä, joten voin todeta, että nämä toimintatavat ovat kyllä hyvin hyödyllisiä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että 23. marraskuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen takaraja äänestämme tästä joulukuussa. Toivottavasti asian saamme jo tammikuussa täysistuntoon, koska se on kiireellinen. Tämä on viimeinen asia tästä. Ja siirrymme nyt kohtaan 14 esityslistalla Euroopan unionin ja Tunisian vapaakauppasopimusten neuvotteluiden aloittaminen. Komission jäsen Malmström 13. lokakuuta vieraillessaan Tunisissa äh, käsitteli asiaa, kuten muistatte, ja Euroopan unionin ja Tunisian neuvottelut, niitä käytiin 19.–22. marraskuuta tämä ei ollut ensimmäinen kierros ja syyskuussa Tunisian suurlähettilän läsnä ollessa meillä oli ensimmäinen neuvottelu tapaaminen ja ottaen huomioon, kuinka tärkeää tämä neuvottelu on. Me olemme päättäneet tehdä lausuntoluonnoksen, jonka esittelijä on de Sarnes. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin me olemme käsitelleet tätä kysymystä aikaisemminkin ja uskoakseni, kuten sanoitte, tämä ei ole vain vapaa kauppasopimus, kyseessä on poliittinen sopimus, ei vain kauppasopimus, mutta myöskin siis poliittinen sopimus. Ja tässä huomioon, kuinka tärkeää on se, että Euroopan unioni on Tunisian tukena sen kehittyessä, jotta poliittinen vapaus ja demokratia säilyisivät maassa pitkällä aikavälillä. Uskon, että Tunisia on erittäin tärkeässä kehitysvaiheessa. Noin viisi vuotta sitten meillä oli Tunisian vallankumous tämän jälkeen. Hyvin vaikeita tapahtumia on käyty läpi, kun demokratia on pyritty vakauttamaan. Ne ovat kantaneet hedelmää. Kaikki muistamme Nobelin rauhanpalkinnon, jonka sai tunisialainen kvartetti kaikista ponnisteluistaan. Ja me samalla kuitenkin tiedämme täällä, että tilanne on hyvin vaikea Tunisiassa ja tunisialaisille. Kaksi terroristihyökkäystä tehtiin Bardossa ja toinen Sussessa. Ja maassa on vakava talouskriisi, turismi on kriisissä ja jatkuva terroristi uhka on maan yllä alueet ovat epätasa-arvoisessa tilanteessa. Tämä koskettaa erityisesti nuoria tietyillä alueilla Tunisiassa ja hyvin suuri osa nuorista on työttöminä. Meillä on myöskin Libyan rajan aiheuttama ongelma ja jatkava epävakaus, jonka tämä raja aiheuttaa Tunisiassa. Sitten pakolaiskysymys. Pakolaisista ei koskaan puhuta tai ei tarpeeksi puhuta. Yli miljoona 800 000 pakolaista tällä hetkellä on Tunisiassa. Ja tämä aiheuttaa maille suuria ongelmia. On mielestäni niin siis erittäin tärkeää, että Euroopan unioni on tehtävien tasalla. Tämä vapaakauppasopimus on erittäin tärkeä. Kyseessä ei siis ole vain kauppasopimus, kuten sanoin, kyseessä on poliittinen sopimus, jonka täytyy pystyä tukemaan pitkän aikavälin vakautta Tunisiassa. On erittäin tärkeää pohtia yhdessä sitä, mitä tämä sopimus vaatii onnistuakseen. Tunisialaisten täytyy ottaa omakseen tämä sopimus ja sen täytyy voida hyödyttää koko Tunisian taloutta, PK-yrityksiäkin, kaikkia tunisialaisia. Ja siksi tässä päätöslauselmassa minulla on kokonainen kappale, joka käsittelee sitä, mitä tämän sopimuksen onnistuminen vaatii. Toivottavasti ähm, kollegat tulevat käsittelemään sitä. Tämän sopimuksen tulee olla asymmetrinen, se on aivan selvää. Sen täytyy ennen kaikkea tukea Tunisiaa siis sauhoida meidän intresseemme, mutta aivan selvästi tämä on asymmetrinen, erityisesti Tunisia hyödyttävä sopimus ja myöskin progressiivinen sopimus. Tämäkin on hyvin tärkeää. Meidän täytyy sitoutua ja olla maan rinnalla koko prosessin ajan. Ja meidän täytyy antaa Tunisialle aikaa tiettyjä sektoreita muokata, kun se on tarpeen. Ja tämän lisäksi tämä on sopimus, joka tunnisialaisten pitäisi ottaa kaiken kaikkiaan omakseen. Me tarvitsemme avoimuutta, julkisia neuvotteluja. Ei riitä todeta, että asiat suvat paremmin myöhemmin kymmenen vuoden päästä. Ja me tarvitsemme dialogia. Siksi ehdotan, että parlamentin jäsenten kesken, Euroopan parlamentin jäsenten ja Tunisian parlamentin jäsenten kesken koko neuvotteluiden ajan olisimme yhteyksissä, jos voisimme, että voisimme seurata neuvotteluiden kehittymistä ja neuvottelukantoja ja parantaa niitä mahdollisesti. Tämä on erittäin tärkeää, ettei syntyisi mielikuvaa siitä, että jossakin kaukana asiantuntijat neuvottelevat jonkinlaisen sopimuksen, josta Tunisian yhteiskunnan edustajat eivät tiedä mitään. Tämä mielestäni on yksi avain siihen, että onnistumme. Ja kolmas avain onnistumisessa on se, että tämän sopimuksen täytyy hyödyttää koko Tunisian taloutta, Tunisian talouden modernisoimista, sen täytyy palvella investointeja niillä sektoreilla, jotka ovat avainasemassa, uudet teknologiat, turismi, energia, luomuviljely, kaikilla näillä sektoreilla, jotka ovat tulevaisuuden aloja, niihin meidän täytyy keskittyä. Minä korostaisin hyvin paljon tätä asiaa. Uskon, että nyt on erittäin tärkeä hetki Tunisialle. Tämä sopimus on Tunisian kansalaisten intressien mukainen, myöskin eurooppalaisten intressien mukainen, jos yksi vallankumouksen läpikäynyt maa ansaitsee todellakin tukema vakauttamiseksi. Tunisia on se maa, tarvitsee demokratian vahvistamiseksi tukea. Me tarvitsee nyt Euroopan unionin apua rinnalleen, jotta se voisi kehittyä yhäkin. Jotta se tulisi avoimempi, jotta sen talous kehittyy. Sitä on sellainen mahdollisuus, jota emme saa jättää käyttämättä. Kiitoksia. Paljon kiitoksia nyt EPPn varjoesittelijä edustaja Salvatore, olkaa hyvä. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä äh, huomioista ja esittelijän ehdotuksesta. Tänään enemmän kuin koskaan on meidän tehtävämme vahvistaa ja nostaa äh, esiin tämän tyyppisiä sopimuksia äh, me, tämä on nyt hyvin ajankohtaista ja jos on demokraattisia äh, instituutioita, joita voidaan vahvistaa, jotka voivat äh, kriittisellä alueella äh, luoda jonkinlaista vakautta, niin on aivan selvä, että meidän on annettava tukemme. Tämä sopimus, sillä on erityisen suuri merkitys. epp olemme sitä mieltä, että erityisesti kohdat 19, 20, 22 ja 23 ovat tärkeitä, eh, jossa puhutaan eh, komission ja parlamentin jatkuvasta vuoropuhelusta, erityisesti kohta 22, eh, koska meillä tietenkin täytyy olla tilanne, Ähm, hallinnassa. meidän on myös katsottava, millainen vaikutus tällä on. Pitäisi tehdä vaikutusten arviointia. On tilan, joka saattaa heikentää joidenkin maiden tilannetta, esimerkiksi Italia ja Italian tiettyjen alueiden tilannetta, jota minäkin edustan. Mutta tämä on asia, josta sitten keskustelemme varmasti myöhemmässä vaiheessa. Ja lisäksi pitäisi nostaa energia esiin. Se on mielestäni mielenkiintoinen ja tärkeä. Komissio on kertonut meille, että neuvottelut tästä luvusta on siirretty seuraavalle neuvottelukierrokselle. Ja toivoisin, että kun neuvotellaan tästä ähm, luvusta, niin otettaisiin huomioon äh, sähköverkkoyhteyksien merkitys Tunisian. Meidän pitäisi ehittää yhteysverkkojen parempaa käyttöä Afrikkaan ja lisäksi parantaa näiden maiden energiaturvallisuutta, mutta EPPn näkemys kokonaisuudessaan on myönteinen tästä. Paljon kiitoksia seuraavana SND-ryhmän varjostelija, olkaa hyvä. No. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tässä esitteli jo muistuttikin siitä, että tässä sopimuksessa on kiistämättä poliittinen ulottuvuus. Tässä erityisessä tilanteessa, jossa tällä hetkellä olemme, sopimuksella on vielä uusikin merkitys. Meidän on pakko onnistua, meillä on velvollisuus onnistua ja tästä velvollisuudesta on muistutettu. Meidän pitää saada esimerkillinen sopimus aikaan. Komission jäsen Malmström on myöskin todennut, että tämä sopimus on todellakin asymmetrinen ja progressiivinen luonteeltaan. Siitä pitää avoimesti neuvotella mahdollisimman paljon ja yhdessä yhteiskunnan, Tunisian kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Meidän täytyy ensinnäkin pyrkiä maataloussektoria mahdollisimman hyvin suojelemaan. Tunisiassa se ei ole valmis ryhtymään suoran kilpailun Euroopan unionin sektorin kanssa, mikä on aivan selvää, imenetty tukea teknologia siirtymään Euroopan unionissa Tunisiaan, ja tätä ei vielä ole sanottu, mutta vuoden 2011 joulukuussa hyväksytty neuvottelumandaatti sen esiin ottaminen mielestäni on erittäin sopivaa. Me haluamme tukea neuvotteluja ja tukea komission kunnianhimoista lähestymistapaa. Minun silmissäni tässä on muutama mahdollisuus parantaa tekstiä. Puhumme symmetrisyydestä ja progressiivisuudesta. Nämä termit ovat ähm, perusteltuja tekstissä, mutta niitä ei ehkä kylliksi maataloussektorin osalta tuoda esiin. Se, että täysin avattaisiin maataloussektori myöskin näiden herkempien tuotteiden osalta ei ole riittävää. Meidän pitää enemmänkin tukea progressiivista, asteittaista markkinoiden avaamista, tätä lähestymistapaa. Ja sitten tämän lisäksi Muutamia asioita tekstistä puuttuu. Ensinnäkin hyvin arkaluontoinen kysymys kansalaisyhteiskunnassa Tunisiassa ja markkinoiden aukenemisesta. Teksti on hiljaa, tältä osalta, kun puhumme asymmetriasta, meidän täytyy puhua selkeästi näistäkin kysymyksistä mielestäni. Sitten toinen asia, jota pitäisi korostaa, sosiaaliset standardit ja kansalaisoikeuksien korostaminen. Komission jäsen Malmström Tunisissa puhui asiasta, mutta se ei ole kylliksi läsnä tässä tekstissä. Ja sitten vielä kysymys, joka kaikkia intavaliokunnan jäseniä kyllä kiinnostaa. En tekstistä sitä löytänyt, mutta ehkäpä en lukenut kyllin tarkasti erityis- kappaletta, joka käsittelee investointien suojelua tämän sopimuksen myötä. Tämähän on asia, joka usein meitä kiinnostaa. Riten ratkaisu ISDS-järjestelmän kantainen järjestelmä, en sitä nähnyt mainittuna. Tämä on kuitenkin kaiken kaikkiaan erittäin hyvä teksti. Sopimuksella on hyvin suuri poliittinen ja symbolinen merkitys. Kiitoksia. Paljon kiitoksia ainut toinen esittelijä Edward Ferran, ENF, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja vuodesta 2010 asti eh, ja edellisen hallinnon aikanakin Euroopan unioni eh, tukee kärsivää Tunisiaa. Ja se, että haluamme tehdä politiikkaa kauppasopimuksillamme on mielestäni erityisen väärin. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan unioni on Tunisian vakauttamisesta maksanut Tämähän on Ranskan ja Euroopan unionin suoraa vastuualuetta jälleen kerran. Maatalous on politiikan pelinappulana. Valitettavasti maatalous on joutunut suuriin vaikeuksiin. Venäjän kauppasaaron osalta yli miljardin maatalous on esimerkiksi maitosektori ja hedelmäsektori kärsinyt Venäjän kauppasaarosta ja nyt jälleen kerran Tunisian kohdalla näin tapahtuu 20 miljoonaa oliiviöljylitraa. Mehän olemme Korsikalla ja Italiassa Joksilella bakteerin tuhoista joutuneet kärsimään. Ja erityisesti tässä ihmettelen, miksi italialaiset haluavat tehdä tällaisen mallikauppasopimuksen. Uskon, että Italian maanviljelijät nimenomaan arvostavat Tunisian öljyn kilpailua markkinoilla. Tämä osoittaa, että Euroopan unioni suoraan haluaa näiden kauppasopimusten, vapakauppasopimusten kautta sanella ihmisoikeuspolitiikkaa jälleen kerran uhrataan kokonainen Euroopan unionin maatalouden osa tälle alttarille. Thank you. Eh, Paljon kiitoksia eh, GUE-ryhmän puolesta edustaja Forensa. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä puhun itse asiassa kollega Patrick Leijerikin nimissä, joka ei voi olla täällä äh, johtuen siitä, mitä Ranskassa tapahtui. Joten tässä yhteydessä haluaisin uudelleen osoittaa solidaarisuuttani kaikille ranskalaisille kollegoille, joten äh, luen hänen huomionsa ryhmänä. Me kannatamme äh, esittelijän ehdotusta ja äh, sitä, kuinka tärkeää on mm, auttaa Tunisian yhteiskuntaa, kun se yrittää voittaa vaikeukset ja luoda uutta demokratiaa. On erittäin tärkeää ylläpitää tätä asymmetrisyyttä Tunisian edun vuoksi, jota mietinnössä ehdotetaan. Tämä asymmetria pitäisi näkyä jatkuvasti Esimerkiksi Tunisian pitäisi mahdollisuus tuottaa lääkkeitä omille markkinoilleen ilman, että tekijänoikeuskeuksista aiheutuisi uhkaa. Lisäksi on ylläpidettävä Tunisian sääntelyoikeus. Tässä mietinnössä pitäisi olla vielä kohta, eli yksikään ISDS tai riitojenratkaisumekanismi valtion ja sijoittajan välillä pitäisi, pitää, saa, saa ottaa käyttöön missään tulevassa sopimuksessa, jotta meillä olisi sopimus, joka todella hyödyttäisi tunnisia yhteiskuntaa, mm, kansalaisyhteisöä, ja ammattijärjestöjen, niin ammattijärjestöjen olisi pitänyt olla mukana keskusteluissa ennen neuvottelun aloittamista, joten tämän haluaisimme ottaa mukaan e, tarkistuksella. E, meidän mielestä neuvottelut pitäisi keskeyttää, kunnes e, Tunisian kansalaisyhteiskunta todella voi osallistua tähän prosessiin ja kunnes on, on tutkittu tämän vaikutuksia Tunisian talouteen, ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Maria Arena, Olkaa hyvä. Kiitoksia, olin täysin samaa mieltä Emmanuel Morelin kanssa, kollegani kanssa, ja haluaisin vain lisätä yhden asian, se, että voisimme ottaa päätöslauselmaan mukaan sen tosiasian, että vaikutusten arviointia pitäisi tehdä ähm, Tunisiassa Euroopan unionin rahoittamana. Tämä olisi mielenkiintoinen tekninen tuen muoto, ja siinä sekä kansalaisyhteiskunnan että ammattiliittojen edustajat saataisiin mukaan. Ähm, mielestäni olisi tärkeää, että Euroopan unioni voisi rahoittaa tällaisia vaikutusten Tunisiassa. Erät jäsenmaat neuvostossakin ovat tämän tyyppistä järjestelyä ehdottaneet. Paljon kiitoksia. Ja komissiosta Piri Jang, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mukavaa että saan parlamentin jäsenten jälkeen nyt käyttää tässä vielä puheenvuoron. Niin kuin totesitte, alkupuheenvuorossa neuvottelut on Tunisissa käynnistetty juuri viime kuussa. Kyse on olemassa olevasta vapaakauppaa alueesta EUn ja Tunisian välillä on tehty sopimus 90-luvulla kauppa ja maatalous otetaan nyt mukaan. Kyse on sitten jatkossa myös tullien ja tarifien poistamisesta teollisuustuotteilta, teollisilta tuotteilta. Nyt tarkoitus on laajentaa ja syventää suhteita Tunisian kanssa niin, että Tunisian talous voidaan tuoda lähemmäs yhtenäismarkkinoitamme vähittäin ja tätä kautta voidaan hyötyä paremmasta talouden hallinnosta, samoin kuin sitten markkinoille pääsystä, joka ei astisessa vapaa kauppasopimuksessa vielä ole katettuna. Komissio on ottanut huomioon Tunisian huolenaiheet erityisesti maatalouden alalla ja palvelualalla. Neuvottelu prosessin aikana nämä huolenaiheet tulemme luonnollisesti ottamaan huomioon ja niin kuin monet teistä olette ehdottaneet, me pyrimme myös soveltamaan asymmetristä edistyksellistä lähestymistapaa näissä neuvotteluissa. Komissio toivoo, että näin saadaan liikkeelle myös sellaisia tukitoimia, jotka voivat auttaa Tunisiaa paitsi neuvotteluprosessin aikana myös sitten äh, täytäntöönpanovaiheessa. Ja toivomme, että komissio ei tässä jää yksin, vaan että yksittäiset jäsenvaltiot, niin kuin äh, Euroopan äh, rahoituslaitokset, erityisesti investointipankki, ovat sitten myös rinnalla tukemassa tätä prosessia. Niin kuin totesin, tässä mm, prosessi on käynnistynyt. Tässä menee muutama kuukausi. Kun sitä käynnistellään, monet teistä valiokunnan jäsenistä nostitte esiin äh, läpinäkyvyyden, avoimuuden merkityksen ja me komissiossa aiomme varmistaa äh, laadukkaan prosessin, joka tapahtuu äh, läpinäkyvästi ottaen huomioon kansalaisyhteiskunnan ja mm, käyden keskusteluja jatkuvasti kansalaisyhteiskunnan kanssa niin EU:ssa kuin Tunisiassakin. Komission jäsen Malmström on myös vahvistanut, että ja ollut mukana tapaamisissa, joissa Tunisian kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat olleet mukana ja samoin olemme sitoutuneet tämän työn jatkamiseen yhdessä heidän kanssaan käsi kädessä. Tunisian viranomaisten kanssa. Joitain tapaamisiahan tietenkin järjestetään yhteiseltä pohjalta. Komissio olisi erittäin iloinen, jos se voisi tukea teitä myös esimerkiksi, jos haluatte Tunisian, viranomaisten Tunisian parlamentin edustajien kanssa käydä kahdenvälisiä keskusteluja. Pari muuta seikkaa. Kyllä. Energiakappale varmasti tulee, energialuku luku varmasti tulee mukaan näihin sopimusneuvotteluihin ja kyllä todennäköisesti tulee myös luku julkisista hankinnoista ja tietenkin sitten investoinneista ja kestävästä kehityksestä. Nyt olemme todella neuvottelujen alkuvaiheessa, joten tässä vaiheessa kerromme ehkä omista ajatuksistamme, ideoistamme. Tunisian kanssahan yhteistyö on tietenkin jatkunut myös viime vuosina ja tältä pohjalta sitten neuvottelut etenevät omaa vauhtiaan ja me komissiossa olemme luonnollisesti täysin sitoutuneet tiedottamaan prosessin kehittymisestä ja edistymisestä Intavaliokunnalle jatkuvalta pohjalta. Tässä varmaan kaikki puheenjohtaja ja me luonnollisesti seuraamme parlamentin käymää keskustelua erittäin suurella mielenkiinnolla. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro Maria de Sarnesille, joka vastaa komissiolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä. En kaikkien puheenvuoron käyttäjien kanssa, mutta suurimman osan heistä kanssa. EPP-kollegamme, joka joutuu poistumaan, olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä vaikutusten arvioon, kaikki ovat tarttuneet tähän. Se on tekstissäkin mukana, mutta me voimme todellakin lyödä lukkoon ajatuksen siitä, että Euroopan unioni rahoittaisi nämä arvioinnit. Olemme täysin samaa mieltä siitä. Jatkuva dialogi, joka mainittiin, on myöskin samanlainen asia ja energia sektorin kehittäminen. Emmanuel Moren, olemme aivan samaa mieltä näillä, näissä asioissa. Luonnollisesti olen myöskin sitä mieltä, että neuvottelumandaatti pitäisi julkaista. Neuvoston pitäisi ehkä nyt havahtua se tekemään. Ja sosiaalisen aspektin äh, korostaminen on tekstissä. Äh, investointien tukeminen, olen täysin samaa mieltä siinä me voimme tehdä tarkistuksia tähän asiaan liittyen. Tiettyjen sektorien suojelu, kysymys siitä ja asteittainen ja mm, progressiivinen maataloussektori mukaan ottelujen Olen samaa mieltä kollegan kanssa ja myöskin samaa mieltä siitä, että julkiset palvelut täytyy suojata ja että meidän täytyy mahdollisimman hyvin ottaa Tunisian kansalaisyhteiskunta mukaan. Se on yksi avainkysymyksiä siinä, että tämä sopimus onnistuu mielestäni. Sitten eräs toinen kollega puheenvuorossaan sanoi, että jotkin maat kärsivät enemmän kuin toiset. 70 miljoonaa tonnia uskoakseni kuitenkin on vain suurin määrä, jota tulisi ja vie oliviöljyä, ja meidän oma tuotantomme on valtavan paljon suurempi. Tämä oliviöljy on erittäin laadukasta, sitä arvostetaan kyllä Euroopan markkinoilla, ja se kilpailee italialaisen oliviöljyn kanssa. Mutta todellakin olen sitä mieltä, että Tällaisina aikoina ihmisten usuttaminen toinen toisiaan vastaan ei todellakaan ole vastaus siihen kriisiin, jossa me olemme. Tässä minun vastaukseni, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia. Äh, Paljon kiitoksia. Tässä pääsemmekin keskustelun loppuun. Tarkistusten jättämisen takaraja on 15 äh, joulukuuta ja 25. päivä tammikuuta äänestämme valiokunnassa tästä asiasta ja täysistunnossa jossain vaiheessa tulevaisuudessa. Nyt kohta 15, niin kutsuttu markkinoille pääsy AKT-maista tulevien tiettyjen tuotteiden osalta markkinoille pääsyasetus. Meillä on konsolidoitu versio sopimuksesta ja äh, herra Valensa esittelee tämän, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kyse on nyt todella niin kutsutun markkinoille pääsyasetuksen uudelleen tarkastelusta, uudelleen laadinnasta. Kyse on tekstistä, jossa talouden toimijat, jotka ovat mukana kaupassa AKT-maiden kanssa äh, ja eivät vielä ole tehneet taloudellisia kumppanuussopimuksia, tässä pyritään se, että myös tänä, tässä välivaiheessa markkinoille pääsy toteutuu. Tässä tarvitaan todella markkinoille, tai pohjana on markkinoille pääsy asetus vuodelta 2007. Tämä uudelleenlaadintaprosessi liittynyt Lissabonin jälkeiseen aikaan, jossa täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset äh, ovat mukana pelissä. Ja sitten tässä on tämä liite yksi osallistuvista maista. Tätä kautta voidaan lisätä nyt oikeudellista varmuutta ja läpinäkyvyyttä. Äh, tämä on hyväksi EU-lainsäädännölle ja samalla sitten tätä uudelleenlaadintamallia käytetään myös tekstin hienosäätöön. Tässä on kaksi pientä muutosta. Niistä tärkeämpi liittyy delegoituihin säädöksiin. Olen samaa mieltä siitä, että komission voisi, tulisi voida hyväksyä delegoituja säädöksiä, kun puhutaan Etelä-Afrikasta tulevista tuotteista. Tätä täydennystä tarvitaan olemassa olevaan ähm, EU-Etelä-Afrikka sopimukseen ja näin tämä alkuperäinen äh, sopimus saa pientä hienosäätöä. Neuvottelut saatettiin päätökseen kesällä 2014 ja tekstiä valmistellaan nyt allekirjoittamista ja täytäntöönpanoa varten. Toinen muutos koskee artiklaa 22, jossa on viittaus 134 äh, artiklaan perustamissopimuksessa ja halutaan tämä ylimääräinen viittaus perustamissopimuksen 134 artiklaan poistaa, koska tämä artikla kumottiin Lissabonin sopimuksella. Juurivaliokunta katsoo, että tämä ehdotus on selkeä suoraviivaista kodifiointia ja juurivaliokunta pitää molempia pieniä muutoksia tätä hiento, hienosäätöä tarpeellisena ja siksi minäkin suosittelen, että voimme hyväksyä tämän komission ehdotuksen siitä millään tavalla muuttamatta. Kiitoksia. Pyydän kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron? Uh, Kommentti ilman mikrofonia. Olen samaa mieltä, meidän pitäisi edetä tässä nyt komissiosta komission edustaja Stema. Haluaako hän käyttää puheenvuoron? No. Ilmeisesti ei. Komissiosta kukaan ei halua puheenvuoroa. Thank you, Chairman. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Komissio on edustaja Uesan kanssa samaa mieltä, että meidän pitäisi edetä nopeasti tässä menettelyssä. So the, uh... Tämähän olikin mukavan yksimielistä. Ähm, tarkistusten jättämisen takaraja on 24. marraskuuta kello 12. Kiitokset esittelijälle. Pääsimme nyt tämän kohdan loppuun. Kohta 16. Esityslistalta on lykätty. Onko muita asioita? Ilmeisesti ei. Seuraava kokous 30. marraskuuta kello 3 ja 1. joulukuuta kello 9 ja kello 15. Paljon kiitoksia.